Colleagues, can I bring the meeting? No niin, hyvät ystävät, voiko, voimmeko aloittaa kokouksen? Meillä on vilkas aamu äänestyksin. Jotkut ovat helpompia, toiset vaikeampia. Ennen äänestyksiin menemistä kuitenkin ö, muutama puheenjohtajan ilmoitus. The and taking that together the appointment of rapporteurs and draftspersons esittelijöiden nimeäminen on vauhdissa. Edustaja Raanen mm, mietintö, Rannerin mietintö tänä aamuna, ei iltapäivällä. Eli siis aamulla, aamupäivällä eikä, eikä iltapäivällä. Kiitämme häntä myötämielisyydestä. suhteen ilmoitukset koordinoijat, koordinaattorit tapasivat eilisiltana. Ensinnäkin kuulimme komissiolta päivityksen koskien lento, mustalla listalla olevia lentoyhtiöitä. Ja 19. maaliskuuta tehdyn ilmaturvallisuusvaliokunnan kokouksen päätökset. Ne ovat luottamukselliset kaikilta osin nämä asiakirjat siis. Toisekseen missio Washingtoniin kerroin yksityiskohtaisesti suullisesti valtuuskunnan Washingtonin visiitistä. Ja siellä puitiin äh, useissa kokouksissa äh, erilaisia asioita yhdessä äh, liikenne- ja oikeusasioiden valiokuntien kanssa. Siellä puhuttiin lainsäätäjien ja rautatieviranomaisten kanssa – Siinä pyrittiin myöskin luonnehtimaan sitten jatkosuunnitelmaa kokous, tuleville kokouksille niin, että tiedämme sitten selkeästi itsekin, mikä meidän roolimme näissä keskusteluissa on. Me tästä laadimme sitten vielä kirjallisenkin kertomuksen, joka sitten teille toimitetaan sitten esittelijöiden ja valmistelijoiden nimeäminen. Yksi esittelijä nimettiin koskien äh, asetusta, joka mä 2943 äh, EC, joka muuttaa, siis joka koskee äh, matkustajalaivaliikennettä. Kukaan ei halunnut maksaa pistettäkään moisesta mietinnöstä, eli se lankesi sitten äh, puheenjohtajan syliin se. Sitten tiedoksi saadut asiakirjat komissiosta oli äh, kertomus koskien äh, sisä, sisävesiliikenteen kuljetuksien raportti, tutkimusraportti, se on ei lakia säätävä sitten myöskin äh, kiinteän ja nestemäisen biomassan käyttöä jäähdytys- ja muissa äh, toimissa. Siitäkin oli selvitys äh, neuvoston päätös koskien koskien integroitua rannikkoalueiden hallintaa. Se oli yhteinen päätös, ei siinäkään mitään toimenpiteitä meidän puoleltamme. Sitten Stoa, edustajat Token ja Tikau kertoivat neljästä yhteisehdotuksesta koskien tällaisia horisontaalisia tutkimuksia, niin kuin Stoalle sopii, ja ne koordinaattorit sitten hyväksyivät, ja se, tämä paperinippu sitten päätyy Stoan pöydälle vielä lopullista hyväksyntää varten. Näissä oli kysymys älykkäiden kuljetusjärjestelmien panosta ympäristön suojelulle ja tieturvallisuudelle, teknologiset vaihtoehdot koskien meriliikenteen polttoainepäästöjen vähentämiseksi lentoliikenteen, lento, lentokenttien turvallisuustoimet ja sitten sähköisten liikennejärjestelmien käyttöä kaupungeissa, kuten esimerkiksi linja-autoja rautatieliikenteen osalta. Eli nämä STOAlle selvitettäväksi. Lisäksi keskusteltiin ensimmäisen ö, ö, ö, rautatiepaketin täytäntöönpanoa 9. päivä maaliskuuta tehdyn päätöksen perusteella. Siinä toimitaan liikennevaliokunnan päätöslauselman pohjalta ja sieltä, tästä me sitten äänestämme tässä kevään mittaan ja pyrimme saamaan sen täysistuntoon kesäkuussa. Mitä tulee sitten merimatkustajalaivaliikenteeseen, kerrottiin siis koordinaattorille kahdesta tänä tämän viikon minisessiossa esille tulevasta ää, oikeuspaketista Ajala Sanderin ja Kantianin ää, neuvottelut neuvoston kanssa ää, siunattiin ja niitä kahta, näitä kahta ää, oikeuksiin liittyviä erotusta käsitellään pakettina. Sitten teen, teen teestä ää, ää, liittyen riittyen kerrottiin, että komissio aikoo uusia sitä koko toimintaohjelmaan taas ja konsultaatiovaiheen kanssa sitten komissio on päättänyt perustaa kuusi asiantuntijaryhmää koska eh, eri asioista keskustelemaan strategiaten suunnittelumetodologia, kuljetusliikennepolitiikan integrointi, älykkäät eh, liikennejärjestelmät ja uudet teknologiat – TEN-T-yhteydet kolmansiin maihin, ten te äh, äh, rahoitus ja oikeudelliset kysymykset, asiantuntijaryhmien palaute otetaan äh, huomioon sitten komission työskentelyasiakirjassa koskien metodologiaa, ja tämä, tätä aletaan puina toukokuun alusta. Sarakosassa tätä sitten aletaan pohdiskella. 8.9. kesäkuuta Reuter lupasi pitää sitten tämän valiokunnan koordinaattorit ajan tasalla työn edistämisestä ennen ja jälkeen Sarakosan. Se sitten koordinaattorin kokouksen Annista se. Kaikki ovat tyytyväisiä kuulemaansa tämä kelpaa, eli tämmöinen hyväksytään. Kiitoksia. Ok, sitten äänestämään. Voisimmeko ensin katsoa, onko kaikilla kortit mukana, äänestyskortit. If you've got your voting cards, can you please... Jos teillä kerran ne ovat mukana, niin tunkekaa ne sinne laitteeseen. Öö, öö, Sterkskain enää ole Smith. No niin, äänestys, koeäänestys alkaa. Voisiko joku kipaista hakemaan sen? lähetäpä joku hakemaan sen itsellesi, sanoo puheenjohtaja ja näyttää asiaan kuuluvat symboliset käsimerkit. Koeäänestys päättyy. kelpasiko tämä sihteeristöllä? Sterks on, äh, Sterks on edelleen Sterks. Hyvä kahdella jäsenellä e, ei ole kortteja. Onko joku muunkin unohtanut korttinsa kuin nämä mainitut kaksi? Että muistamme sitten laskea heidän ää, Al, Al, Alvarez ja Grama. No niin, sitten rokataan. Ensimmäinen koskien satamiin saapuvia tai satamista lähteviä aluksia koskevat ilmoitusvelvollisuudet. Herra Sterksin mietintö. Artikla 1, muutosesitys 44, Marineskun puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tuskin tarvitsee tarkistaa. 14 esittelijältä itseltään puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Sitten muutosesitys 45. Sukunimet pelkästään muutosesitysten tekijältä, jos sikäli kun sopii. Tässä tuonempana tuonnempana tämä mutkistuu, eli pidän mielellään omasta tyylistäni kiinni. Puolesta siis 45 vastaan tyhjiä hylätty. 46 Marineskulta puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 47 Marineskulta puolesta vastaan tyhjiä Flat. 15 esittelijältä. Siihen on sitten vielä suullinenkin muutositus itse esittelijältä. Se on siinä teidän edessänne präntättynä puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 48 vedetty pois. 16 esittelijältä puolesta vastaan Tyhjä. Hyväksytty. 17 esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjä. 17 tarkistetaan. Se oli esittelijältä. Äänestys alkaa. <clears throat> Alvarez ja kumppanit, äh, kertokaa mitä olette mieltä. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 16 vastaan hyväksytty. Sinä vastustit, eli 20, 21, 17. neljäs yhdeksästä äänestämme vain viimeisestä virkkeestä, koska 17 juuri äsken hyväksyttiin puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Numero 50 on rauennut 18 esittelijältä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty.

hyväksytty. 20 vedetty pois. 54 Sterksiltä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 esitteleitä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 1 kohtaan artikla 7a uusi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Mistä pääsemmekin sitten numeroon 57, mutta sitten 57, Kanadas Pasqualelta ja kumppanilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 24 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tota, taisi mennä läpi, mutta tarkistamme kumminkin. 24. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 22 puolesta 14 vastaan hyväksytty. 25 on vedetty pois. kahdeksan Sterksiltä suullinen muutosytys, joka kattaa nämä delegoidut toimet. 59, 61, 62, 63 ovat 11.41. Kaikki koskevat näitä Delegated Acts osasia. Puolesta vastaan tyhjiä. Kaikki hyväksyttiin. 27 esittelijältä, 26 esittelijältä. Öö, hyväksytty. 60 vastaan tyhjiä. Tarkistamme sen. Äskeiset olivat siis säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset. Nämä Delegated Acts tarkentaa tulkki. Äänestys on päättynyt. Alvarez puolesta. Puolesta olet sinäkin, Michael. 19 puolesta, 18 vastaan hyväksytty. 28 falls, so we now go to number... Raukesi, mennään numeroon yksi, siis muut ovat kaikki rauenneet, mennään numeroon yksi puolesta. Vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kaksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 29 raukeaa kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, mistä pääsemmekin numeroon kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 31 raukea, paitsi lukunottamatta sanoja rajapoliisi Euroopan. Niistä äänestetään lisäyksenä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä, ei, anteeksi viisi esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 32 ensimmäinen osa on rauennut, koska äsken juuri 31 hyväksyttiin. Mennään jälkimmäiseen osaan. Jälkimmäinen osa tätä muutosesitystä puolesta. Ja vastaan tyhjiä Tarkistamme varmuuden vuoksi 32 jälkimmäisen osan kohtalon. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 22 puolesta 14 vastaan hyväksytty. Nyt mennään, ai se onkin jo kompromississa selitet, selvitetty. No 34 sitten puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 35 ja 8 on jo katettu kompromississa. 9 hyväksyttiin automaattisesti, koska muutos 17 hyväksyttiin. Eli 36, joka sekin raukeaa. 38 on vedetty pois. Minä, en kerroin, että tämä mutkistuu matkan edetessä. Nyt 39. Raskua, Grandes Pasquale alka puolesta. Sitten vastaan tyhjä hyläks, hylätty. Sitten äh, 37 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kymmenen esittelijältä puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme tämän. Tarkistamme numeron 10. Äänestys alkaa. Alvarez, nyt saitte korttineko. Äänestys päättyy. 19 puolesta 17 vastaan hyväksytty siis. 40 vedetty pois niin samoin 12. Numero on 13. Johdatason kappale 9a uusi puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 42 Van Dalenilta puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Loppuäänestys lainsäädäntöehdotus muutetussa muodossaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 35 puolesta yksi vastaan ja yksi tyhjä hyväksytty. Ja lainsäädäntöpäätöslauselma. Äänestys siitä alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 35 puolesta, taas yksi vastaan, yksi tyhjä, hyväksytty. Onnittelut herra Sterksille. And Mr. Kramer in favor. Thank you, Michael. Kramerkin oli puolesta. Kiitos. Next is the Seuraava. Äänestämme kuljetettavista painelaitteista. Ehdotettu otettavaksi kaikki esittelijän muutosesityksen, äh, esittelijän muutosesitykset äh, yhte, yhteisesti. Vastustaako joku? Eli kaikista niistä äänestämme on block mukaan lukien 43 suullinen muutosesitys. Kaikki, kaikista könttääänestys puolesta ja vastaan tyhjä. Kaikki hyväksytty. Sitten tämä lainsäädäntö, eh, ai anteeksi, siellä oli vielä suullinen tämä suullinen muutos siis liitteeseen puolesta vastaan tyhjiä hyväksyttiin sekin. No niin, sitten tämä loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 35 puolesta, ei yhtään vastaan, kaksi tyhjää Äänty, äh, päätöslauselma Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 puolesta kaksi tyhjää. Tämäkin hyväksyttiin siis. And one more for Michael, yeah. Next is the own initiative. Sitten valiokunta-aloitteinen mietintö äh, strategisista tavoitteista ja suorituksista koskien EUn meriliikennepolitiikkaa aina vuoteen 2018 saakka. Herra van Dalen. Kohta yksi muutosesitys 11 Tussasilta puolesta vastaan tyhjä hylätty. 12 ajalla senderiltä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 13 Tussasilta puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 14 Tikalta puolesta vastaan tyhjiä Tarkistamme tämän numero 14. Edustaja Tika on ehdot, tarkistus. se alkaa. Maikko, kerrotko mitä itse olet nyt sitten mieltä? Äänestys päättyy. 19 puolesta 18 vastaan hyväksytty. Viisitoista Bessetiltä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 16. Kahdessa osassa ensimmäinen osa kehottaa komissiota ja tämä mukavuuslippulaivat puolesta vastaan tyhjiä. Sekin lienee hyvä tarkistaa. Ensimmäinen osa, äänestys siitä alkaa. Kramerilta tulee ääni, Ovatko kaikki äänestäneet? 2019 äänin hyväksytty. Sitten jälkimmäinen osa, Angeluk ja Register, sanat ovat siinä puolesta vastaan tyhjiä. Sekin on pakko tarkistaa. Äänestys alkaa plussa Kramerin sarakkeeseen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 13 puolesta 26 vastaan hylätty. 17 Toussa silta puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten kompromissi A puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 20. Tussasilta puolesta vastaan tyhjä hylätty. 21. Lasta rikee kahdessa osassa. Ensimmäinen osa Considers That ja sitten Legislationin asti puolesta vastaan tyhjä hylätty. Onko sitten vieläkö jälkimmäinenkin osa jäi henkiin? Joo, kyllä. Notes that, too restrictive. Puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 22 Senderiltä puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. 23 Koomut Sakosilta kahdessa osassa sekin. Ensimmäinen osa Teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja and extended puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksyt. Jälkimmäinen osa näille kahte, näillä kahdella sanalla puolesta vastaan. Tyhjä. Ta- tarkistan tämän Nä tämä kohta, missä nämä kaksi sanaa ovat mukana. Extended. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 25 puolesta 13 vastaan. Hyväksytty. 24 Bessetiltä puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 25 Fleckensteinilta Esittelijältä on suullinen muutosesitys siihen. Olkaa hyvä. Niin, de tekst eh, augustus 2000. Ah. 2010, zonder dat we dat... Tämä viittaa elokuun 2010. Sinne pitäisikö laittaa pelkästään 2010 ja jättää koko kuukausi pois? Kiitos. With the oral amendment, Suullinen muutosesitys vastaan tyhjää hyväksytty. 27, ei 26 anteeksi, kaksi Fleckenstein tai sitten SNDltä suullinen. Fleckenstein. Place the word safeguard. Korvataan sanat safeguarding sanalla promoting ja lisätään siihen ja varmistetaan kan- eurooppalaisen äh, laiva-alan kansainvälinen kilpailukyky. Amendment. Vastustaako joku tätä suullista muutosesitystä, ellei vastusta, pannaan se siihen mukaan äänestykseen puolesta. Siis 26 on vuorossa vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 27. Fleckensteinilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kollegat Äh, äh, alkaa olla vaikeuksia ihmisillä enää jaksaa nostaa käsiään 28 Fleckensteinilta kahdessa osassa äh, rannikkolaivaukseen asti puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Jälkimmäinen osa Calls on the Community puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 19 siltä puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Päästään numeroon 34 Komot Saakkosilta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa tuohon Maritime Colleges asti puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Jälkimmäinen osa samaan aikaan with fatigue asti puolesta vastaan tyhjiä. <clears throat> Tarkistamme tämän varmuuden vuoksi. on 34 jälkimmäinen osa. Äänestys alkaa. Kramer kumpaan suuntaan puolesta. Äänestys päättyy. 17.21 äänin hylätty. 30, Kolme raukeaa. Kompromissiesitys C. Kompromissi, jossa on kaksiosainen äänestyskö. Puheenjohtaja puistelee epätoivoisena päätään. No olkoon sitten. Ensimmäinen osa aina where necessary assisted by EMSA puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty, jälkimmäinen osa, ja näillä sanoilla varustettuna puolesta ja vastaan. Tyhjä, hyväksytty. Kompromissi C on hyväksytty kokonaisuudessaan. 36 Marineskulta on seuraavana vuorossa puolesta vastaan <clears throat> tyhjiä tarkistan. Tämä taisi mennä läpi, mutta katsotaan kumminkin koneelta. 36 äänestys alkaa. Mikael vastustaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 17 vastaan hyväksytty, 37 Marineskulta puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 32 raukeaa. 41 Flöckensteinilta. Siinäkin on sitten SNDn suullinen muutosesitys. Review. Korvaamme sanan review sanalla extend. Hei muuta. Vastustaako joku? Eli tämä suullinen muutosesitys mukaan tähän alkuperäiseen puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan hylättiin todennäköisesti, mutta pannaan tämän nyt sitten äänestykseen 41 kaikkineen sulisineen tarkistuksineen. Post. päättyy. Hylät, hylätyksi tuli 15.23 ääni. Sitten 43 jälkimmäinen osa, koska kompromissi C jo sen tuli kattaneeksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. 44 puolesta Puol- vastaan tyhjä hyväksytty. 44 raukeaa, 46 toussa siltä puolesta vastaan hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 51 Marineskulta puolesta puolesta vastaan tyhjä siis hyväksytty. 52 suullinen muutosesitys EVPltä. Kuka sen esittelee? Στην προφορική μας τροπολογία... Kiitos puheenjohtaja. Niin tämä muutoksen osalta halusimme hieman sitovampaa sanamuotoa kuin alun, alkuperäisessä tekstistä, vaikka se kuitenkin on samassa hengessä ilmaistu, mutta tarkistuksella halusimme lisätä sanat in this respect, ja se on tärkeää, koska meidän mielestämme se tarjoaa kuitenkin riittävästi joustavuutta. Kiitoksia. Vastustaako joku, ellei 52 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. kaksi on yhteen, yhteen sopiva sen kanssa vastaan tyhjä, hyväksytty. 54 siis on sekin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja Before the End of 2010. Ensimmäinen osa ilman näitä sanoja puolesta vastaan tyhjä hylätty. Jälkimmäinen osa näin sanoineen puolesta. Rau, raukesi siis. Raukesi. Raukesi. 55 Sekin on kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, to follow, follow suit and helping them, puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme tämän. Ensimmäinen osa 45. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 20 22 puolesta 17 vastaan väksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 56 kuunilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 58 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 59 kuunilta puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 561 Fleckensteinilta puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 562 kahdessa osassa ensimmäinen osa Consider that all external costsiin asti puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty jälkimmäinen osa believes that innovationin asti puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Grosh. Would you accept to vote first to compromise? Voisiko ensin äänestää kompromissista D, koska silloin voisimme vetää 63 ja 64 kokonaan pois. Everybody happy with that? Sopiiko kaikille muille? Näin toimitaan kompromissiesitys D ensin vast, no, puolesta vastaan tyhjiä hylätty. anteeksi puheenjohtajan erhe, eli kompromissi eh, tekstin koko, ilman näitä sanoja and analyze, harbor, use. Äänestys alkaa. Everybody voted, vote is closed. Äänestys on päättynyt, jos kaikki ovat äänestäneet. Hylätty 14.23. Jälkimmäinen osa näillä sanoilla. Tehdään ne suoraan koneella nyt. Ja, ja ei ollutkaan järkevä äänestyttää enää siitä. 63-64 puolesta vastaan 14-23 sekin hylättiin. Mm. 65. 65. Komot Saakkosilta puolesta vastaan tyhjä hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sterks. to, uh, six... Mitä tapahtui 63 ja 64? Been... 16 kohdasta on vaadittu edellisäänestystä. Kohdasta 16 erillisäänestys kansanpuolueen toivomuksesta puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty 67 kuunilta puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty 68 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty 69 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 70 suullinen muutosetys EPPltä. Kuka esittelee, kun mut saakos? Ναι, κύριε Πρόεδρε, πρόκειται πάλι για με μικρή σημασία βελτίωση του κειμένου. Kiitos puheenjohtaja jälleen kerran. Ihan pieni parannus alkuperäiseen tekstiin jossa käsitellään toimielin, toimielimiin liittyviä aspekteja. Kyllä me voimme äänestää tästä. Kaikille kelpaa. Kaikille kelpaa 17 puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 71 puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 73 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty 74 Ajalla Senteriltä puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty 75 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. 76 tikalta puolesta vastaan tyhjiä. Taisi äh, kaatua, mutta tarkistamme. 76 äänestys alkaa. Ovat kaikki antaneet äänensä. Ja päättyy äänestys. 14 puolesta 15.23 äänin hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 79 vastaan tyhjiä hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissiesitys E puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 83 on seuraava kahdessa osassa. Ensimmäinen osa aina Transport System sanoihin asti puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Jälkimmäinen osa on vielä järkevä. Notes that global aina in the area asti puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 84 lisäyksenä äh, kompromissi E puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 90 hajalla senderiltä puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 94 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 95 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 96 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 97 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 99 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten johdantaosiin yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tämä tarkistaa? Numero neljä vastaalta Rikeltä puolesta. Ovat kaikki antaneet äänensä. Äänestys alkaa. 2016 äänin hyväksytty. Miksi sitten viitonen raukeaa? Mennään kuutoseen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numeron yhdeksän. Olkaa hyvä. Vlasto Rikeeltä äänestys alkaa. Oletko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 19 puolesta, 19 vastaan hylätty. Kymmenen tikalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkist, tarkistamme sitten numero 10 tikalta tarkistus siitä. Äänestys alkaa. Voted. Kaikki äänestäneet äänestys päättyy. Ko- 14 puolesta 22 vastaan hylätty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? No, nyt sitten. Kiitos. Äänestys päättyy. Kramerta plussa 34 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää. Onnittelut siitä Van Dalenille. Ja viimeistä viedään. Tämä on lauston luonnos koskien eh, Etämeren aluestrategia. Edustaja Kuunin, Werner, jotain sydämellä vielä. Danke, Herr Präsident. Ich möchte... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin eilisen keskustelun jälkeen EPPn puolesta vielä tuoda julki, että tarkistukset 6, 15 ja 16 voimme ne hyväksyä. Eli niiden puolesta plussaa meiltä. So that's for the EPP members. Tämä olisi siis EPPltä. kahta kaksi, muotoisetty yksi Paul siltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen Siileltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero neljä on kahdessa osassa. Ensimmäinen osa TNT21 sanoihin asti puolesta – vastaan tyhjää hylätty. Jälkimmäinenkin osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissiesitys 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten numero kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissiesitys numero kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tarkistamme tämän. Kymmenen tarkistetaan edustaja Aukkenilta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyy. 21 puolesta 17 vastaan hyväksytty. 11 Fleckensteinin esittelyltä suunnel, suullinen muutosesitys kuun. Yes, uh, we would like to... Me haluaisimme korvata. Shipping links must be promoted. Ja niin edelleen. Efficient use of sea. Eli modal shift the road to sea. Those in favor. Puolesta siis vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää tar- tarkistamme tämän numeron 14 kohtaan 7a uusi äänestys alkaa. Ovat kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. 14 puolesta, 23 vastaan hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta. Mikä on? Gerimi kollegos, iš tikrųjų e, niin tässä olemme sitä mieltä, että tähän, koska tästä on jo saavutettu monia kompromisseja, niin eiliset keskustelut valiokunnassa osoittivat, että pyöräteiden kehittyminen edellyttää huomiota ja senpä takia ehdotan, että tämä tarkistus ottaisi huomioon nämä tavoitteet ja senpä takia haluaisin tukea tarkistusta numero 16. Okay, amendment 16. Those in favor? Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja 19 puolesta vastaan tarkistamme. Tarkistetaan 19 siilöltä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki antaneet äänensä? Äänestys päättyi juuri. 20 puolesta 18 vastaan. Hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Kramer kannattaa hyväksymistä. Ovatko kaikki muut äänestäneet jo? Äänestys päättyy. Miksi tämä tulee koko ajan? 36 puolesta, yksi vastaa, yksi tyhjä. Hyväksytty siis. Onnittelut herra Kuunille. Hyvät kollegat, näin saimme äänestysrupeaman äh, valmiiksi. Kiitoksia äh, yhteistyöstänne. Siirrymme esityslistalla eteenpäin. rautatieverkko Euroopassa ja kilpailukykyinen rahti. Edustaja Marinesku. Colleagues, my usual... Normaalit perinteiset vetomuksen sanat niille, jotka haluatte poistua, poistukaa hiljaisesti, ne jotka jäätte, jääkää hiljaa, hiljaa istumaan paikoillenne että saamme esit- esittelijän äänen kuuluviin. Marinesku. Presidente. Niin kuten olette huomanneet, niin olen tehnyt tarkistuksia itsekin tähän suositusluonnokseen, jotka minun mielestäni, joita nämä asetus edellyttää. Minä olen tavannut Espanjan puheenjohtajakauden edustajan ja me onnistuimme käymään koko tämän luonnoksen läpi. Haluaisin tässä yhteydessä mainita vain sen kohdan, josta pitäisi keskustella vähän enemmän. Uskon, että pääsemme sopimukseen monista näistä artikloista. Mutta kolme riitakohtaa vielä on, joista neuvotteluja varmasti joudutaan käymään. Ensimmäinen koskee tätä yhtenäistä keskusta, palvelupistettä, keskitettyä palvelupistettä siis. Ja sitten tätä tavaraliikennekäytävää, joka on kansainvälinen ja miten sitä, näitä käytäviä haetaan. Hyvät ystävät, me pitäkää näitä pikkupalavereita niin jossain muualla kuin täällä salissa. Aika ärsyttävää, kun esittelee pyrkii esittelemään mietintönsä. Ymmärrän kyllä tietysti puhehaluun tarpeen. Äh, tässä on muista tapahtunut äsken, mutta tuolla on iso, ja, iso ovi, joka on ylhäältä asti auki. Käykää siitä käytävällä. Esittelee Marines uusi, uusi yritys. Kiitos. Niin kuten sanoin, yksi tärkeimmistä ristiriidoista on tämä keskitetty palvelupiste, ja meidän ja komission kanta on siitä eroava, ja sitten toisaalta neuvoston kanta on se, kun sanon, että tarkoittaa, että me viitaten minuun ja varjoesittelijään, me olemme sitä mieltä, että tämä keskitetty palvelupiste sen itse, siellä itse asiassa pitäisi näistä hakemuksista päättää. Ja neuvosto on taas sitä mieltä, että tämä keskitetty palvelupiste on vain tietoa vastaan, hakemukset vastaanottava ja tietoa levittävä elin. Ja tästä menee sitten nämä hakemukset näille maiden infrastruktuurien johtajille, jotka sitten tekevät käytävistä päätökset. Tämä on keskeinen kohta tätä lausuntoa ja se on se suurin lisäarvo, jonka lausunto tuo ja senpä takia haluamme sen omalla, ää, äh, omalla kannallamme varustaa. Toinen ristiriitainen kiistanalainen kohta on vielä näistä hakijoista. Kuka voi hakea käytäviä? Olemme sitä mieltä, että mikä tahansa rautatie toimija voi hakea tätä tavaraliikennekäytävää. Neuvosto haluaa säilyttää tämän aseman vain perinteisille rautatieyrityksille, valtion rautateille. Ja toivomme, että saamme tästä jonkunnäköisen kompromissin aikaan. Minä haluaisin pitää kiinni meidän kannasta, koska me toimimme tällä hetkellä rautatieliikenteen alalla avoimilla markkinoilla ja tätä avoimuutta meidän pitäisi kunnioittaa. Jos rajoitetaan tavaraliikennekäytävien käyttö vain etabloituneille rautatieyrityksille, niin se saattaisi vääristää kilpailua ja markkinoita. Ja kolmas kohta, josta vielä neuvotellaan, liittyy siihen, mitä tämä keskeytyy. Me kannatamme sitä pääkriteeriä tällaisen liikenteen keskeytyksen tilanteen. Eli minimiaika, kunnes liikenne taas jatkuu normaalisti. Mutta tässä menettelyssä tarvittaisiin jotain etusia sääntöjä kuitenkin. Joitakin kriteereitä tai edellytyksiä, jos on kyse esimerkiksi matkustajajunasta, henkilöjunasta, joka on kolme-neljä tuntia joutunut seisomaan raiteilla, niin tämän matkustaja tai henkilöjunan pitäisi päästä jatkamaan liikennettä etusijaisesti. Neuvosto kuitenkin on toista mieltä. Ja, ja tähän liittyy vielä tämmöinen yleisempi neljäs kiistakapula – koko, joka koskee koko tätä luonnostekstiä. Kun perustetaan tämä hallintoneuvosto ja johtokunta, eh, johtokunta, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista, ja hallintoneuvosto, joka koostuu infrastruktuurin haltijoista. Jos perustetaan tällaiset elimet, niin silloin niillä pitäisi olla tietyt vastuualueet täytettävänään. Kaikki päätökset jaettavista käytävistä pitäisi tehdä hallintoneuvoston tasolla. Neuvosto suostuu siihen, että tällaiset elimet, neuvostot, hallintoneuvosto ja johtokunta perustetaan, mutta kuitenkin neuvosto haluaa säilyttää päätökset infrastruktuurin haltijoiden tasolla minä uskon, että me saamme tässä aikaan kuitenkin neuvostonkin kanssa kompromissin. Nämä olivat ne neljä tärkeintä kohtaa, jotka, joita luonnokseni käsittelee. Ja uskon, että seuraavassa kokouksessa pääsemme asiassa eteenpäin. Kuten sanoin, tapasin neuvoston edustajan ja kävimme läpi ainakin puolet tästä luonnoksesta ja meillä on syvällisempää keskustelua sitten toisesta osasta tätä luonnosta. Kiitoksia edustaja Marinesko. Sosiaalidemokraattien nimissä Liberace, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Chciałbym, jeżeli można, podkreślić, że pan sprawozdawca Marinescu rzeczywiście przez bardzo długi okres czasu i z poprzednio... Niin, kiitoksia. Marinesku on tätä aihe, aihepiiriä työstänyt ja pitkähkön aikaan pitkämielisesti ja avo, pitkä ja avomielisesti. Ruotsi, Ruotsi tässä puheenjohtajakaudellaan ei juurikaan asiaa edistänyt ja hän on ollut avomielinen, koska Espanja poistaaksi puolestaan halusi sitten Äh, jatkaa nopeasti tämän asian äh, edistämistä, vaikkakin siellä ollaan aika byrokratian halvaannuttamia neuvostossa siis. Nyt herääkin sitten kysymys, että mikä, mitä, nämä uu, mitä uutta nämä äh, rautatiekäytävät nyt sitten rautatien liikenteelle tarjoavat oikein? Mehän haluamme edetä eurooppalaisen rautatiealueen kehittämisessä, mutta neuvosto näköjään haluaa, haluaisi ottaa askelia eri suuntaan muuttamatta kuitenkaan nykytilannetta. Herra Marinescu on nostanut koko joukon mielenkiintoisia asioita esille. Siihen voidaan kuitenkin vielä yksi seikka lisätä. meistä pitäisi varmistaa se, että kykenemme tarjoamaan oikeat rahtivaihtoehdot. Henkilöliikenne äh, on äh, alttiimpi myöhästymiselle kuin rahtiliikenne, kuin rahtijunat. Minä kyllä kannatan tätä yhden palvelupisteen ideaa. Se voisi olla hiukan kattavampi lähestymistapa, edustaa kattavampaa lähestymistapaa. Ja ryhmämme on myöskin tyytyväinen esittelijän aikeisiin koskien tällaista infrastruktuurijohtajaa. Meidän tehtävämme ei ole tehdä tiettyjä päätöksiä. Me haluamme tietysti saada edistystä aikaan sen sijaan, että jäisimme paikallamme polkemaan. Tässä minun ja esittelijän näkemykset siis yhtyvät varsin pitkälle. Me painotamme samoja asioita kuin hän ja meidän kumppanimme, liittolaisemme ja vihamiehemme samassa kaavussa on neuvosto. voidaan tietysti sanoa, että puolet asiasta on jo selvitetty tai saatu ikään kuin sovituksi ja että kompromissi on yhä mahdollista. Ja varmaankin meidän poliittiset ryhmämme ovat hyvin samoilla linjoilla tässä aikaa. Kiitoksia Aldesta Bilbao. Muchas gracias, presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Mielestäni Edustaja Marinesku on hyvin kohdentanut ongelmakentän, keskeiset ongelmat, joita meillä on neuvoston kannan kanssa suhteen, kun me puhumme tästä yhteisestä palvelupisteestä – ja kun me puhumme prioriteeteista silloin, kun liikenne on keskeytynyt ja silloin, kun puhumme tästä hallintoneuvostosta. Hän siis esitteli nämä kolme keskeistä ongelmakenttää, mutta haluaisin vielä pohtia, mikä on, mitkä ovat meillä erot parlamentin ja neuvoston välillä, kun me haluamme tämän hallintoneuvoston olevan itsenäinen tai riippumaton toimiva yksikkö. Mutta ryhmäni on sitä mieltä, että tämän hankkeen pitäisi olla sellainen, jonka myötä voidaan todella luoda eurooppalainen öö, hyvä tavaraliikenteen verkosto rautateilla. Ja haluaisin tässä mainita sen takia yhden osion tästä tekstistä, joka on synnyttänyt keskustelua ainakin ensisijaisesti komission neuvoston keskuudessa tämä olemassa oleva liite, jossa puhutaan näistä uusista käytävistä ja miten ne määritellään neuvostossa. Minun on nyt sanottava tällä hetkellä, että mm, muissa valiokunnissa ollaan oltu vähän varvaisempia, mutta on kuitenkin käyty erilaisia keskusteluja, on ollut useita tapaamisia, epävirallisia, virallisia. virallisia keskusteluja ja jonkinlaisia raportteja on tehty, mutta neuvosto ei ole missään nimessä avoin tässä keskustelussa. Se tarjoaa kyllä argumentteja, miksi sisällyttäen nämä käytävät tähän liitteeseen yksi. Mitkä ovat tehdyt analyysit, taloudelliset, sosiaaliset, keskeiset kohdat, jotka pitää ratkaista – jotta voitaisiin selittää, miksi tietyt käytävät lisätään ja toiset käytävät jätetään pois. Kyllä meillä pitäisi selventää, miksi jotkut uudet käytävät halutaan sisällyttää tähän, onko niillä jotain lisäarvoa vai halutaanko vain rakentaa rakentamisen vuoksi. Ja että meillä on, pitäisi olla sitä tietoa, jonka ymmärrämme. Meillä pitäisi jokaisella edustajalla olla oma vastuumme kun me haluamme viedä eteenpäin tätä hanketta. Eli haluan vain sanoa tässä, että tähän mennessä emme ole saaneet mitään avointa, selkeää informaatiota, pätevää argumenttia. Tätähän me olemme kaikki haluaneet puolustaa jokaisessa jäsenvaltiossa. Viimeisimmässä kokouksessa, joka pidettiin neuvoston toimesta, Komissio myös toi hyvin korostetusti esille, se tulee myös tekstissä esille, toi esille ne kriteerit, jotka voitaisiin hyväksyä näille uusille käytäville. Komissio on sanonut, että jos nämä käytävät lisätään tähän liitteeseen numero yksi, niin silloin ne vastaavat tämän tekstin kriteerejä. Mutta europarlamentaarikkoina, vastuullisina poliitikkoina, tämän hankkeen suhteen. Emme me vieläkään tiedä, mitkä ovat nämä jäsenvaltioiden kriteerit, jotta voitaisiin todella hyvin määritellä tämä käsite eurooppalainen tavaraliikenteen rautatieverkko. Meillä on kysymyksiä, yhdeksän, yhdeksän kysymystä, keskeistä kysymystä meille on esitetty. Me olemme esittäneet nämä kysymykset, mutta emme ole saaneet mitään pätevää vastausta. Viimeisissä tapaamisissa, viimeisessä tapaamisessa meillä oli suullisia kysymyksiä. Me olemme halunneet saada lisää informaatiota, mutta emme ole saaneet yhtään ainutta kunnollista vastausta. Ja tässä haluan sanoa tänään, että Alde on todella nähnyt vaivaa jo sisällyttääkseen nivellettyjä ehdotuksia tähän tekstiin, mutta vielä, vielä voimme pyytää, kysyä neuvostoa informoimaan meitä Mitkä ovat olleet nämä kriteerit, joiden perusteella valinnat on tehty? Miksi on sitä mieltä, että näiden myötä voimme todella luoda todellisen eurooppalaisen rautatieverkoston? Mitä erityispiirteitä näillä käytävillä on? Mitä linkkejä niillä on meneillä oleviin hankkeisiin? Minä haluaisin tietää saada lisää selvennystä näihin komissiolta ja myös neuvostolta, erityistä neuvostolta. Sen takia ALDE on sanonut, että nämä panokset, joita on tähän tuotu, tähän hyvään tekstiin, joka on aika hyvin jäsennelty, josta keskustellaan neuvoston kanssa, mutta minä haluaisin saada tänä päivänä, vielä kerran haluan sen toistaa, haluaisin, että neuvosto lähettäisi meille edes ne kriteerit, jotka voidaan sisällyttää tähän uusiksi käytäviksi siten kuin ne on mielletty. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia sitten edustaja Kramer vihreistä. Marinescu bedanken. Haluaisin kiittää näistä neuvotteluista ja edistyksestä. Tietenkin tässä on jonkun verran aika painetta, mutta kuitenkin on ehditty riittävästi keskustelemaan. Haluaisin puuttua tiettyihin kysymyksiin. Jos jossain tapahtuu onnettomuus ja, ja raide liikenne katkeaa, niin silloin tarvittaisiin paljon joustavuutta. Eli ei minkäännäköistä etusijaa kenellekään. Onhan meillä direktiivejä olemassa esimerkiksi veturin kuljettajista. Mutta jos vartin tai, puol- vartin tai puolen tunnin jälkeen veturin kuljettaja veturinkuljettajan työaika päättyy, niin sitten on ihan sama, ajako hän IC, IC-junaa, tavarajunaa, yöjunaa, lähijunaa vai mitä tahansa, vaan se juna pitää saada eteenpäin, jotta se pääsee taas aikataulun, aikataulun. Eikä mitään dogmaattista ratkaisua ei oikeastaan saisi etsiä, vain se, että mahdollisimman nopeasti päästään aikataulun takaisin. Toinen kohta. Ei tietenkään eroa saisi olla perinteisten valtiollisten rautatieyritysten jäljillä, välillä ja, ja muiden. Me haluamme vahvistaa sisämarkkinoita ja me haluamme kohdella kaikkia samalla tavalla. Ja mehän olemme rautateiden ystäviä, mutta ei yhden yrityksen ystäviä erityisesti. Ja joka tapauksessa valtiollisia yrityksiä suositaan. Aitekin Saksassa vain valtion rautatiet saa valtion tukia joita, joita veronmaksajat maksavat infrastruktuurista ja, ja yksityistähän joutuvat maksamaan kaikki yksi, yksin. Ja jos nyt sitten halutaan tässäkin valtion yrityksiä e, e, suosia, niin silloin se vääristää e, kilpailua entisestään. Problemaattista, siis ongelmallista, on myös nämä qualified tracks. Eli mikä on tämmöinen tärkeä rautatien osa? No itse asiassa tavaraliikenne Rooman ja Napolin välillä, mutta vain öisin, koska öisin tuolla nopean, nopealla radalla saa ajaa tavarajunat. Mikä nyt olisi sitten tämmöinen etusijainen rautatieosuus, sitä ei pystytä määrittelemään. Sitten väärinkäytöksiä tietysti minä äsken kritisoin jo valtion yrityksiä ja olen ö, ö, puhunut tällaisista sloteista. Yksi haki pari 30 slottia eikä käyttänyt niitä sitten, koska siellä ei pystytty näillä osuuksilla ajamaan. Varaus, slottien varaus siis oli äh, ilmaista ja itse asiassa se on liian helppo ratkaisu. Sen takia tarvitaan jonkunnäköisiä maksuja näistä varauksista, joten se pitää olla ei kannattavaa, vaan maksullista silloin, jos äh, varataan tämmöisiä slotteja osuuksia, joita ei käytetä. Meidän täytyy rautatieliikennettä vahvistaa, ei yrityksiä. Mitä sitten tulee näihin käytäviin, niin minä en ollenkaan ymmärrä, miten saadaan eri luvut. Jos me katsotaan nyt näitä käytäviä, jotka eivät ole toimineet, ja joku kertoo minulle, että viimeisen 10-15 vuoden aikana näitä kuutta käytävää ei ole saatu käyttöön, ja sitten tarvitaan lisää vielä yhdeksän, niin minä olen itse opettaja. Jos joku koululainen vastaisi minulle tällä tavalla, niin ei, ei, ei menisi läpi. Ensin pitäisi analysoida, miksi näitä kuutta käytävää ei ole otettu käyttöön ja keskittyä niiden parantamiseen. Ei meillä ole edes yhtä ainutta A-käytävää käytössä, joka on tärkein Euroopassa. Ja senpä takia uut, uusia käytäviä ei tässä vaiheessa kannata edes ajatella, vaan keskustellaan niihin, jotka nyt ovat vielä keskeneräisiä aika hauskaa on se, että on, on käytäviä, mutta äh, käytävät on jotenkin ikään kuin äh, Tuk, äh, Tukholmasta Gene, Genoaan on jo pää, Genovaan on jo päätetty. Se menee ö, Köpiksen yli, sitten Hampuriin ja sitten sieltä Innsbruckia. Siinä välillä ei ole mitään. Tässä on vain Femarin silta, joka on suunnitelmassa, mutta jota ei ole vielä edes rakennettu. Se on kaksi kertaa niin kallis kuin suunnitelma, koska ei tiedetä, rakennetaanko sinne tunneli vai, vai silta. Ja, ja ehkä sitten joskus 30 vuoden kuluttua se on valmis, mutta lyhyin tie Berliini, Rostock, Kööpenhamina, sitä ei ole edes ajateltu. Ja tämmöistä minä en ymmärrä ollenkaan. Sitten lopuksi vielä yksi asia, tämä keskitetty palvelupiste One Stop Shop. Emme halua lisää uusia elimiä tai uutta organisaatiota, joka, joka antaa lupia. Nimittäin tällainen tietysti kyselisi sitten kansallisista elimistä, että onko siellä slotteja vapaana. Meillä on A käytävälle jo määrätty neljä elintä, ja on aika vaikea ymmärtää, jos on asiakas ja olisi tavaroita Rotterdamista Genovaan niin, että yhdessä paikassa sanotaan, että voidaan, tämä tavara voidaan kuljettaa läpi. Ja se, koska se joutuu kysymään eri maista, ovatko nämä slotit vapaita ja sitten annetaan lupa. Jos ei anneta lupaa, niin sitten pitäisi olla muutoksenhakuinstanssi. Ja se voisi olla eurooppalainen, jonka pitäisi sitten katsoa, miksi tätä kuljetuslupaa ei saatu. Ehkä viikko tai viikko, viikon jälkeen vi, vi, tai viikko myöhemmin se saatiin sitten vasta. Ja tässä pitäisi selkeätä avoimuutta saada, mutta asiakkaan pitää olla yksin, asiakkaalla pitäisi olla yksinkertaista hakea tällaista jostain yhdestä eurooppalaisesta instanssista, joka, joka tuntee sitten argumentit ja tietää kustannukset ja, ja tietää, miten voidaan estää kilpailijoiden slotteja ja, ja, ja tänään yhden elimen pitäisi tietää. Ja, ja hyväksyn tällaisen yhden keskitetyn elimen tai pisteen, mutta jos me löydämme hyvän kompromissin, niin me emme halua mitään suurta, suurta byrokraattista elintä, vaan sellaisen ö, tiskin, jonne asiakas voi mennä puhumaan, joka ajattelee eurooppalaisesti eikä nationalistisesti. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy heti korjata herra Kramerin kommentteja heti Saksassa nimittäin valtiollinen rautatievirasto ei saa mitään toiminta-avustusta eduskunnalta tai tuolta Bundestagilta, <clears throat> vaan muutkin voivat käyttää tätä verkostosta, esimerkiksi ajatellen vaikkapa henkilöliikennettä se, sieltä tulee suoraan avustusta sitten liittovaltiota osavaltiolle. Mutta tässä on kysymys nyt siitä ulottuvuudesta, miten me sitten saisimme tähän tavaraliikennettä Eurooppaan. Euro- Euroopassa kilpailukykyisemmiksi se pitäisi olla, tai etusijalla se pitäisi olla tietysti käy, käytännöllinen, käytännöllinen ja sovellettavissa oleva. Tällainen käytävä idea on sikäli hyvä miten se on tarpeellista jo siksikin, että, että, että, että tällaiset äh, infrastruktuurin harjoittajat voisivat olla sitten mukana tällaisessa hallinta, hallintaelimessä, äh, kuten Marinesko ja äh, Kramerkin äsken painottivat. Ajatellaan reittiä Rotterdamista Genovaan Äh, äh, tässä puhuttiin tästä, että yhden, yhdessä, yhdessä, yksi palvelupiste ei voi tätä koko matkaa suunnitella, vaan siihen tarvitaan kolme, neljä, viisi infrastruktuuritoimijaa Hollannissa, Saksassa, omaansa Sveitsissä sitten, SPP. Se, siellä on vieläkin eri, erilaisia toimijoita. Italiassakin joku, mikä tänä Gruppo Ferrovisto dello Stato. Niiden tietysti täytyy, täytyy olla mukana tässä infrastruktuurikomiteassa sitten silloin, kun, kun kerran suunnitellaan rahtiliikennettä heidän alueensa läpi. se haluaa tietysti siinä tienata jonkun pennosen sivussa, mikä on ihan normaalia. Jos, jos kilpailua tällä tavalla ruvetaan rajoittamaan sitten yhdellä, yhdellä palvelupisteellä E- e- joka sitten sopii, sopii nämä kapasiteetit, ajat, e- ja slotit ei sitä päästä eteenpäin. Se voisi toimia niin, että per jäsenmaa olisi yksi palvelupiste, ettei sitten jokaista ainoa, joka ainoa käytävää sitten hallinnoisi joku eri tyyppi otetaan yhteys yhteen operaattoriin, jossa, jossa on sitten mukana silloin kaikki riittävät tarvit, tarvittavat verkostot ja niiden ylläpitäjät. Ja, että, että eri järjestelmät on eri tavalla, on eri tavalla rakennettu. Joissa kuissa jäsenmaissa on esimerkiksi valtio irrottanut rahtiliikenteelle kokonaan oman, omat radat, omat, oman rataverkon, henkilöliikenne ja ö, henkilöliikenne ja rahtiliikenne ovat taas sitten joissakin toisissa maissa, toisilla alueilla, samoilla raiteilla. No periaatteesta olemme tietysti yksi, yksimielisiä, eli että häiriötapauksessa niin, niin pian kuin nopeasti e, kun mahdollista voitaisiin palata tähän suunnitelulle tälle suunnitelulle reitille. Tämä yksi palvelupiste idea on, on hyvä silloin, kun, kun kun se, äh, äh, kun se äh, e, e, estää sitten yrittäjien, yrittäjien itsevaltaisen politiikan koskien näitä käytäviä ja, ja, ja kuljetusaikoja. Esimerkiksi esimerkkiä vaikkapa Amerikasta, jossa, jossa on tällainen valtiollinen elin, joka hoitaa nämä yhteydet, samoin, samoin Saksassa jo, Saksan valtion rautatiet on, on sellainen, Äh, jossa, äh, jos esimerkiksi äh, sanotaan vaikkapa kiireellisinä aikoina sitten tulee joku, joku häiriö tukkeuma esimerkiksi reitille, me täytyy suunnitella kapasiteettikin sen, sen sillä tavalla, että, että, että, että tälla, tällaisia kriisihetkiä ei sitten synny. Tämä malli Rotterdam-Genova on on hyvä edellytys sille, että me todellakin voisimme toteuttaa tämän tapaista rahtiliikennettä sitten eh, itä, itä suunnassa esimerkiksi, mutta vain siinä tapauksessa, että infrastruktuuri eh, toimijat ovat tässä eh, yhtä mieltä sitten tässä yhteisessä elimessä siitä, että tällä ja tällä reitillä on sitten etusia rahtiliikenteellä esimerkiksi. Kiitos. Kiitoksia, herra Selä. Paldies, priekšsēdētāji kungs, mūsu ēnu ziņotājs, grupas ēnu ziņotājs Epping kungs. Kiitos. Herra Epping, joka on varjoesittelijä, ei ole valitettavasti paikan päällä, mutta minä ryhmämme nimissä esittelen kantamme. Tärkeimmät kohdat tässä on tunnistettu ja niistä pitäisi päästä sopimukseen neuvoston kanssa. Mutta haluaisin erityisesti korostaa tämän keskitetyn palvelupisteen statusta. Pyytäisin kuuntelemaan neuvoston argumentteja, argumentteja koska kysymys kuuluu, pitäisikö nyt tosiaan luoda tämmöinen ylikansallinen elin. Jos meillä nimittäin ei ole selkeää visiota siitä, miten tämä järjestelmä käytännössä toimisi, niin saattaisimme ehkä harkita uudelleen tätä tällaisen ylikansallisen elimen perustamista. Eli tässä kannattaisi varmasti kuunnella neuvostoa tarkemmin. Toinen kysymys liittyy tavariliikennejunien tavariliikennejunien luokitteluun. Ehkä tällaista tiukkaa luokittelua kannattaisi välttää kannattaisi sen sijaan määrittää tietyt periaatteet, perusperiaatteet, mitä kukin tavaraliikenne käyttää. Ja sitten voitaisiin asiaa lähestyä eri tavalla liittyen liikennetiheyteen. Joten pyytäisin todella tässä asiassa rakentavaa lähestymistapaa. Kiitoksia sille Balsaitis sitten, olkaa hyvä. Ačiū gerimas pirmininkė. Taip pat noriu prisidėti prie visų e, padėkų pranešėjų gerimam e, Marinesku. Haluaisin kiittää herra Marineskua, joka on tehnyt paljon työtä kompromissien etsimiseen ja saanut aikaan hyvän asiakirjan. Tämä on vaikeata paitsi poliittisesti, niin myös teknisesti tämä asia. EU-ssahan on 20 erillistä hallintojärjestelmää rautateillä ja, ja erilaisia raite, ra, raiteita, raideleveyttä eri maissa. Tarkoituksena kun on nostaa kilpailukyky Euroopassa myös tavaraliikenteen alalla ja, ja senpä takia on hyvin tärkeää ymmärtää tavaraliikenteen merkitys, sen kasvava merkitys. Haluaisin kiittää esittelijä siitä, että tämä ensimmäinen luettelo niin sanotusti on syntynyt, jossa on mukana sellaisia projekteja, jotka eivät ole ehkä taloudellisesti kannattavia, mutta jotka kuitenkin tuovat huomattavaa lisäarvoa EUlle ja jotka saattavat sitten jatkossa kehittyä minä olen varma, että tässä projektissa saamme mukaan myös Pietarin tavaraliikenteen ja osa tavaraliikenteestä saadaan siirrettyä meri, mereltä raiteille. Se varmasti myös parantaisi kilpailukykyämme. Nämä ovat suuria haasteita, ja meidän täytyy ne tulevaisuudessa ratkaista jollakin tavalla tai toisella. Mitä tulee sitten tällaisiin keskitettyyn palvelupisteeseen? Meillähän on siis, niin kuin sanoin, useita hallintojärjestelmiä jo, tälläis, jo nykyisellään. Ja nyt täytyy saada asiat ö, ö, etenemään tämän yhden keskitetyn pisteen osalta. Tietenkään kaikkia kysymyksiä ei voida ratkaista kerralla, mutta jostain on lähdettävä ainakin liikkeelle. Liitteen yksi muutoksesta, tarkistuksesta. Meidän pitäisi saada aikaan kompromissi komission ja, ja neuvoston eli jäsenvaltioiden välillä. Sitten kahden vuoden siirtymäaika, jota asetuksessa ehdotetaan EU-ssa valtiot ovat kärsineet, jäsenvaltiot ovat kärsineet suuresti talouskriisin seurauksena, eikä ole vielä ollenkaan varma, milloin jäsenvaltiot pääsevät kriisin kurjumuksesta. Joten tämä kahden vuoden siirtymäaika pitäisi käytännön syystäkin jo laajentaa viideksi vuodeksi. Rautatieverkko tarvitsee paitsi suuria investointia, niin myös pitkiä määräaikoja rakentamisen osalta. Haluan onnitella esittelijää tehdystä työstä tähän mennessä. Kiitos. Puheenjohtaja, kiitos paljon. Minä haluaisin keskustelussa vain palauttaa mieliin, että kun arvioimme ensimmäistä rautatiepakettia, joka on meneillään, ellei nyt erehdy, niin 24 maata 85 ovat rikkomusmenettelyssä, jos ajatellaan riippumattomuutta tässä säätelyssä. Tämä, tässä ei ole paljon järkeä tai mieltä, jos me teemme tätä yhtä yhteistä yksinäistä palvelupistettä, jos se jää kansalliselle tasolle tai jos se suosi vain yhtä liikennöitsijä, joka ei ole riittävän itsenäinen. Mielestäni tämä säädös ja erityisesti se osio, jossa puhutaan tästä yhteisestä ainoasta palvelupisteestä, meidän pitäisi löytää siihen enemmän tasapainoa sellaisen välillä, joka olisi byrokraattisesti kestämätöntä, joka vain tekee vieläkin elämän hankalammaksi näille liikennöitsijöille. Tämä pitäisi olla todellakin tehokkaampaa tämän käytävän hallinnon kannalta ja jos liikenne, vol, liikenteen volyymi kasvaa tässä käytävässä. Meidän täytyy ajatella myös lisäarvoa. Tämä säädös ei ole ehkä ole kuitenkaan välttämätön alun alkaenkaan. No keskustelu on käynnistetty. Meidän täytyy nyt kuitenkin löytää jonkunlainen tasapainotekijä. Meidän pitää olla säädös, joka on todella hyödyllinen, joka palvelee jotakin, jotakin lisäarvoa liikennöitsijälle ja myös tavaraliikenteelle, ja jossa otetaan myös huomioon se, mikä, minkä kokemus on osoittanut, että kansalliset rautatieyhtiöt todella jarruttavat, hidastavat kaikkea sitä, mikä liittyy riippumattomuuteen tai itsenäiseen ammatinharjoittamiseen tai jo, jolla voidaan hallinnoida vähän tehokkaammin yhteistä liikennettä. Minä olen sitä mieltä, että yhdyn kaikkiin niihin, jotka haluavat löytää hyvän tasapainon tälle tekstille ja tälle hankkeelle. Eli ei ole liian puolustuksellinen näkökohta, jos ajatellaan kansallisia yrityksiä, mutta ei myöskään liian byrokraattinen, että luodaan vain uusi instrumentti, joka on liian monisyinen, monimutkainen, joka tekee liikenteenharjoittajien harjoittajien elämän vieläkin vaikeammaksi kuin mitä se tänä päivänä on, ja emmekä me sitä missään nimessä toivo. Thank you, Mrs. Kiitoksia, edustaja Ayala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan kiittää ensiksi herra Marineskoa tekemästään työstä. Minä haluan kiittää myös varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Haluaisin kysyä herra Marineskulta, vaikka hän on antanut hyvät elementit ensimmäiselle keskustelulle ja käsittelylle mutta viittaan siihen, mitä Rova Vibau sanoi, kun hän puhui nykytilanteesta ja siitä välttämättömyydestä muuttaa tekstiä, että siihen sisällyttäisiin uusia käytäviä. Minä en ehkä ole ihan samaa mieltä, mutta jossakin tapauksissa, jos ajattelen omaa maata, niin meillä on käytäviä, jotka ovat rakenteilla kaupunkialueilla, jotkut ovat perinteisiä ja usein ne voivat myös auttaa tässä tilanteessa. Minä haluaisin kysyä herra Marineskulta, kun te puhutte kohdasta artiklassa 5, kun te puhutte tavaraliikentekäytävistä, parlamentti ei hyväksy sitä yhte, periaatteessa yhteistä kantaa neuvoston kanssa. Minä kysynkin, miten, millä tavoin, minkä mekanismien avulla voisimme ajatella, koska minulle tämä ei nyt tullut selväksi, tämä komission teksti, mitkä mekanismit ovat ne, joiden avulla voidaan... On, omalla ajallaan muuttaa niiden välttämättöjen muutosten muotoa, jotka ei tulevat mukaan. Miten me voimme muuttaa tätä äh, siten, että meillä on tehokas, hyvin toimiva eurooppalainen tavaraliikenne, rautatieverkko. Millä mekanismilla me voimme, tämä parlamentti, millä mekanismilla me voimme tulevaisuudessa muuttaa tätä me emme halua mitään halvaantunutta toimintaa, me haluamme todella laajentaa ja, ja monipuolistaa tätä verkostoa. Uh, thank you. Kiitos komissiosta, herra Paskoreli. Ante, anteeksi. Mm, Mikael, haluatko kommentoida vielä Haluaisin tehdä yhden selväksi, herra Kuun. Saksassa on niin, että että, että valtiolliset verkot saavat tietysti tukiaisia omaan toimintaansa, mutta on sitten yksityisiä verkostoja, jotka pystyvät mutta yksityiset eivät saa minkäänlaista tukea verkon ylläpitämiseen tai nykyaikaistamiseen. Ne, ne, ne, ne joutuvat siellä sitten rahtimaksuilla rahoittamaan nämä kaiken lisää miljardeilla, miljardia saadaan sitten siitä. Tästä, tämän halusin vain korostaa, tätä halusin korostaa, vaikka uusi hallitus onkin muuta lupailu, mutta tämä on kuitenkin se perusero aina valtiollisen ja yksityisen rautatieliikenteen harjoittamisen välillä. No nyt siellä komissiosta herra Paskarelli Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin komission nimissä sanoa, että minun toimielimeni kyllä tunnustaa, hyväksyy sen työn, jota on tehty edellisellä lainsäädäntökaudella ja joka on nyt uudestaan esille tällä lainsäädäntökaudella herra Marineskun ja varjoesittelijän toimesta. Neuvosto puolestaan on päässyt yhteisen kantaan, joka on rakentava ja myönteinen, ja tästä johtuen komissio on tukenut sitä, mutta joka neljässä kohdassa kieltää sisällyttämästä uudistuksia tähän. Mutta sitä vastoin neuvoston yhteinen kanta on sisältää tarkistuksen, jossa sanotaan, että ei mikään tässä asetuksessa voi poiketa olemassa olevasta lainsäädännöstä mikään anna poikkeusta siihen. Eli tämä on tämmöinen hyvin vahva itse rajaava teksti, jonka neuvosto on halunnut antaa näille kunnianhimoisille uudistushankkeille tämän tekstin myötä. Nämä neljä kohtaa ovat samaiset neljä kohtaa, jotka herra Marinesku esitteli One Stop Shop, tämä yhden yksi ainut palvelupiste eihän se ole mikään uusi ylikansallinen toimielin jossain mielessä, vaan se on hyvä työväline, jolla voidaan saada käytävät toimiviksi. Sehän on jo olemassa toiminnassa tietyllä tapaa, jos ajattelemme infrastruktuuritoimijoiden, liikenteen harjoittajien välistä yhteistyötä RailNet Europe muodossa sehän on käynnistänyt nämä one-stop-shop-yhteiset palvelupisteet, jotta voidaisiin ajatella, miten voidaan kytkeä nämä yhteiset käytävät toisiinsa. Tämä yhteinen palvelupiste tai Rainet Europe ovat tällä hetkellä vain fiktiota. Ne vain välittävät eteenpäin pyyntöjä mm, infrastruktuurin toimijoilta yhdeltä toiselle. Eivät ne voi vielä olla tehokkaita, koska mehän tiedämme sen, että nämä one-stop-shop-pisteet kattavat vain 5 prosenttia näistä kansainvälisistä kytkentä- tai linkityspyynnöistä. Sen takia meidän ehdotuksemme haluaa saada ne toimivaksi toimivimmiksi. Ei tässä ole kyse mistään uudesta EUn toimielimestä, on kyse yhteistyötä edistävästä työvälineestä, näiden käytävien välillä toimivien infrastruktuurin parantamiseksi. Ja sen takia se parantaisi myös, ja se ottaisi huomioon kansalliset infrastruktuurit. Se ei ole aivan täysin itsenäinen, se on riippumaton toimielin, mutta se ottaa huomioon kansalliset säännökset. Toinen kohta, authorized applicant onko tämä hyväksyttävissä oleva ehdokasasetelma. Tämä on ihan hyvä, jos ajattelemme kilpailua ja markkinoita. Jos me ajattelemme... De mettre en adjudication les services... Jos ajattelemme rahtaajia, jotka eivät itse välttämättä näitä kuljetusliikenteen harjoittaja, jos me ajattelemme rautatieyritystä, joka tekee hintatarjouksen ja sen täytyy sitten ajatella, että toinen yritys tarjoaa paremmin hintalaatusuhteessa, jos meillä on tämä systeemi, järjestelmä, joka on authorized applicant, se on jo EU-lainsäädässä, mutta jokainen jäsenvaltio voi tehdä oman itsenäisen vapaan valinnon. Jotkut jäsenvaltiot eivät ole ottaneet tätä käytäntöön alkuperällään toiset ovat. Mutta jos meillä on tämä käytävä, niin silloin me voimme tämän käytävän pituudella todella harjoittaa hyvää kilpailua. Kolmanneksi prioriteettisäännöt mm, ei pidä ajatella sillä tavalla, että komissio ehdottaisi vai että tavaraliikenteen junien pitää aina olla ensisijalla ja, ja kansalaiset ovat, joutuvat odottamaan siellä henkilöjunissa, olla ikään kuin toisella sijalla. Ei, ei, ei, ei, ei, tämä ole meidän näkemys asiasta. Me emme halua mitään syrjintää näiden eri liikenne- ja kuljetusmuotojen välillä. Meidän pitää löytää yhteiset säännöt. Ei komissio halua niitä sanella eikä koskaan tule sanelemaankaan, vaan näiden mm, infrastruktuuritoimijoidenhan kuuluu se tehdä, jotta liikenne olisi todella hyvin tasapainotettu näiden kahden eri muodon välillä. Neljäs asiakohta oli käytävien hallinnointi. Tässä me haluamme tietyn toimielimen, esimerkiksi se voisi olla joku eurooppalainen talousintressiryhmittymien yhteenliittymä. Ei tässä ole kyse tästä yhteisestä palvelupisteestä. Voitaisiin pitää tämmöinen ystävällismielinen tapaaminen silloin tällöin, jossa puhutaan tästä käytävästä, jossa voidaan yhteisesti neuvotella investoinnista, infrastruktuurin hallinnoista, jotta voimme saada liikenteen liikkuvammaksi ja sujuvaimmaksi. Näistä neljästä kohdasta neuvosto haluaa vain pysyttäytyä nykytilanteessa. E, ja pitäisi nyt, niin kuin Rova Duran sanoi, meidän pitäisi löytää hyvä tasapaino näiden kahden eri asian välillä, myönnytysten välillä näistä neljästä eri kohdasta koska nämähän ovat ne neljä tekijää, jotka vaikuttavat siihen, tuleeko tästä menestystarina vai epäonnistummeko tässä. Minä näihin teknisiin kohtiin lisäisin myös käytävän valintakysymyksen. Se on tullut täällä jo esille. Rouva Ajala jo puhui siitä muun muassa. Komissio hyväksyy kompromissin äh, siinä määrin, kun se ei ole huono käytävät, jotka ovat valittu, niitä pitäisi olla yhdeksän, jos nämä käytävät vastaavat niitä RTMS-käytäviä, e jotka ovat saaneet jo tietynlaisen yhteisöllisen kasteen herra Vinkin työn myötä, niin jos meillä, jos ne edustavat 6 prosenttia kilometriverkostosta, mutta 20 prosenttia tavarakuljetuksen määrästä. Silloin meidän täytyy tajuta tämän, näiden käytävien volyymien merkitys. Toisekseen nämä käytävät ovat sellaisia, joista on päästy hyvin laajaan sopuun eri osapuolten välillä, toimijoiden, liikenteenharjoittajien välillä, koska nämä käytävät on jo paikannettu tämän toimielimen toimesta RailNet Europe, josta äsken puhuin. Ja lopuksi vielä muutama sana jos neuvosto ja parlamentti, jos me, jos me kaikki haluamme eurooppalaista integroitua rautatiealuetta, joka on hyvin kytkeytynyt tavaraliikenne käytäviin, emme me siinä onnistu, jos me äh, vain asetamme rinnakkain joitakin olemassa olevia kansallisia verkostoja ja emme todellakaan pureudu toimintasääntöihin ihan niiden perusrakennetta myöten. Meidän täytyy ajatella infrastruktuuria, yksityiskohtaisia päätöksiä, mitkä ovat ne säännöt, miten nämä ehdokkuudet voidaan käsitellä, mitkä ovat äh, prioriteettisäännöt, miksi me tarvitsemme tästä mm, säännöstöä. Mutta niin, niin komissiohan on sanonut usean otteeseen, että meidän täytyy tehdä tämä säädös, koska muuten ne asiat, jotka ovat meistä itsestään selviä, joiden pitäisi toimia eurooppalaisella rautatiealueella ja verkostossa, niin ei niitä ole vielä hienosäädelty riittävästi yrity, kansallisella yritys, yritystasolla, rautatieyritysten tasolla. Ne jotka vielä läätävät omia lakia omilla maaperällä, jos ajattelemme infrastruktuurin hallinnointia, ei nekään, eivät nekään ole tehokkaasti toimineet yhteistyössä eri jäsenmaiden välillä. Tämä on nykytilanne. Jos me haluamme innovoida, meidän pitää löytää ratkaisut näihin neljään kohtaan, joista esittelijä Marinesku niin hyvin meille kertoi ja paikan sinne niin hyvin. Jos puhutaan käytävistä, niin ne ovat todella eurooppalainen tulevaisuuden rautatien alue, jossa tavaraliikenne voisi löytää oman paikkansa kiskoilla – jos me pystymme tarjoamaan vaadittavaa laatua ja mielenkiintoisen vaihtoehdon. Kiitos paljon puheenjohtaja. Thank you, Mr. Pascal, Mr. Kiitoksia. Sitten vielä e, edustaja Marinesku, haluatteko vielä vielä kommentoida tästä. Dinte, mulțumesc foarte mult colegilor pentru toate comentariile pe care... Kiitos. Haluan kiittää kaikkia kollegoja kuulemasta kuulemastani kommenteista. Aivan aluksi sallin, että kommentoin noin yleisluontoisesti asiaa. Kun me lähdemme esittämään lainsäädäntöä silloin pitää tietysti ensin sijaisesti ajatella sitä, että mitä uutta, mitä uutta lisäarvoa tämä, tällä uudella lailla, lainsäädännöllä saavutetaan. Jos näin ei ole asianlaita, ei ole mitään järkeä esittää, esittääkään uutta asetusta. Mitä rahtikäytäviin sitten tulee? Miksi kannattaa tässä, tällä saralla säännällä mitään? No, sen vuoksi, että saataisiin parannusta äh, tehottomiin osa-alueisiin. Ja ensimmäinen tällainen tehottomuus löytyy koordinaatiosta. Rahtiliikennettähän on. Täällä äh, kaiken aikaa junat puksuttavat eri puolilla Eurooppaa. Rail and Europe, GMS, tämmö, tällaisia järjestelmiä on olemassa tarjolla. Muitakin vaihtoehtoja siis on, mutta koordinaatiota ei ole, mitä tulee näihin olemassa oleviin liikennekäytäviin. Ei ole mitään sellaista koordinaatiota, jonka, jonka mukaan rahtijuna pääsisi liikkumaan teoriassa samalla tavalla kuin henkilöjuna. Mahdollisuuksia kuitenkin on. Äh, äh, voi olla, että, että juna, Kenavasta lähtevä juna äh, jatkaa pysähtymättä Rotterdamiin, ihan niin kuin henkilöjunakin. Teknisesti tämä olisi mahdollista, mutta se edellyttää koordinaatiota. Näin ollen, tällä asetuksella pyritään kohentamaan tiettyjä asioita – Ensinnäkin tämä helpo, helpotetun ensisijaisen äh, rahdin tavaraliikenteen tuka, tukeminen. Eri instituutiot ovat ristineet tämän tyyppisen liikenteen vähän eri tavalla, mutta ne, kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että jotain helpotusta tavaraliikenteelle pitäisi tarjota. Ja sitten on tämä keskitetty palvelupiste, yksi asia. Niin joka ei ole mikään uusi instituutio, niin kuin komissio äsken painotti, vaan tämä on joku toimisto, johon voi pistää hakemuksen sisään. Ja sitten tämä toimisto työskentelee yhteistyössä muiden olemassa olevien kansallisten viranomaisten kanssa. Ei sinne mistään muusta ole kysymys. Niin, ja sitten tämä keskitetty palvelupiste voisi seurata esimerkiksi, että estikö joku Ranskan viranomainen saksalaisen junan kulkemisen omilla kiskoillaan muista kuin teknistä syistä. Näin saataisiin sitten varmuus siitä, että tällainen kansal, kansalliset viranomaiset pyrkivät tekemään parhaansa e, sen mahdollistamiseksi, että hakemukseen saadaan myönteinen vastaus. Siis tässä, se on tämän keskitytön palvelupisteen perusidea var, varmaankin uskotte kollegat, että, että suuret rautatieliikenteen harjoittajat pitkin Eurooppaa ovat olleet minun yhteydessä. He, he, he e, eivät he, he, est, he vastustavat tätä, koska pelkäävät menettävänsä otteen markkinoista. Mutta tässä on innovaatiosta kysymys. Mitä muuta innovatiivista tässä asetuksessa sitten olisi? No ensinnäkin tämä hallintomalli Siinä esitetään tällaisen johtokunnan ja hallintoneuvoston perustamista, jossa sitten, eh, joka edesauttaisi entisestään eh, raideliikenteen tehokkuutta. Esimerkiksi investointipolitiikka näihin infrastruktuureihin hoituisi sitten tämän elimen ohjauksessa niin, että tavara sitten liikkuisi niin sujuvasti kuin mahdollista, ja samoin sitten myöskin investoinnit saataisiin kohdentua sujuvasti. Nämä keskityt palvelupisteet on otettava käyttöön, se on ihan selvä tässä yhteydessä, ja varmaankin siitä pääsemme yksimielisyyteen. Liitteeseen, liitte yksi on, liitteeseen yksi on viitattu tässä toistuvasti komission alkuperäisessä ehdotuksessa, todettiin, oli se, oliko se nyt kolmen vuoden sisällä, mutta se oli mikä oli, se nyt niin tärkeää Mutta kumminkin sanotaan, että siinä tietyssä määräajassa jokainen jäsenmaa liittyisi tähän äh, käytäväverkistöön, verkostoon, siis se olisi pakollista. Jo, jos ne ovat ylipäätänsä rautatieyhteydessä, äh, kiskoliikenneyhteydessä naapurimaihinsa. tässä asetuksessa olisi niin ikään päätettävä, missä nämä uudet käytävät sitten kulkisivat. Ei se ole huono idea, koska asetuksessa jo nyt määritellään nämä uudet käytävät niin, että ei meidän tarvitse sitten enää odottaa kolmea vuotta, että jäsenmaat saavat pähkäiltyä, mihin käytäviin haluavat liittyä. Ja mihin, minne, mihin, mi, mihin maihin nämä käytävät sitten määrättäisiin. Minä ehdot, ehdotankin, että pitäisimme erityisistunnon nimenomaan tästä liitteestä. Ensin keskustellaan tämän asetuksen muusta sisällöstä ja sitten erikseen keskusteltaisiin siitä, minne näitä käytäviä vedettäisiin. Espanjan osalta esimerkiksi mm, kaksi olisi tarjolla, eikä siellä muuta mahdollisuutta juuri olekaan. Ne ylittävät Ranskan vastaisen rajan. Mutta tästäkin Tästäkin on mahdollisuus käydä keskustelua vielä, ja meillä on tietysti mahdollisuus ehdottaa muutoksia näihin käytäviin. Esit selittää sitten äh, äh, neuvostolle, äh, kysymme neuvostolta, että mi, mi, mihin he perustavat nämä ideansa näistä käytävistä. Komissiolta tuli vastaus, neuvostolta ei ole vielä ole sitä kuulunut kun sanottu, kuten sanottu, jäsenmaat joutuisivat liittymään johonkin käytävään kolmessa, kolmen vuoden aikana. Eli tämä olisi velvoite. Eikä kannata nyt tärvätä turhaa aikaa sen asian jänkkäämiseen, vaan yritettäisiin tässä edetä öö, mahdollisimman tehokkaasti Miten tätä tekstiä voitaisiin, tämän liitettä voitaisiin sitten muuttaa, Ajala kysyi. No, ensin, en, nämä ensimmäisiä, näitä ensimmäisiä käytäviä hän ei voida enää mihinkään muuttaa. Ne ovat ne, nämä ovat ne ensimmäiset käytävät, jotka on päätetty perustaa. Mutta tuonempana sitten asetus mahdollistaa sen, että jäsenmaat voivat esittää uusia käytäviä tai voivat jo muuttaa muuttaa jo nyt olemassa olevia, olevaa käytävää rakennetta. Pistää vaan komissio ja komissio sitten sitä päättää, niin kuin asetuksessa sanotaan. E, perusteet on määritelty varsin tarkkaan, millä perusteella siis näitä käytävän muutoksia voi anoa. asetuksessa on äh, sanottu, mainittu keino, miten voidaan muuttaa näitä käytäviä ja, ehdota uusia käytäviä ja miten niitä voidaan muuttaa. Ensinnäkin meillä on artikla 3, joka esittelee yhteisen äh, menettelytavan minun e-, ehdotuksessani, siis puhun tämästä ehdotukseni. Artiklassa 3 on selostettu tämä normaali menettelytapa, millä tavalla käytävää lähdetään perustamaan – ja neljäs artikla sitten liittyy pelkästään liitteeseen. Ja muilta osin, kuten sanoin, uskon kompromissin olevan mahdollinen neuvoston kanssa. Aikamäärät, määräajat kolme, viisi vuotta – 30 sekuntia vielä, jos puheenjohtaja sallii. Siis määräajat asetuksessa on, on määrätty käytävien käyttöönotosta. Mitä tämä operatiiviseksi saattaminen sitten tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että meillä on tämä keskitetty, kes, keskitetty palvelupiste ja sitten tämä hallinto ja neuvosto ja johtokunta. Mihin tähän nyt sit, mihin, mihin viittä vuotta tarvitaan? No ei mihinkään. Se on hyvin pitkä määräaika. Aivakin, ainakin ensimmäiset käytävät pitäisi saada rullaamaan parissa vuodessa, koska ei tässä mit, mist, mistään muusta, mitään muuta tarvita kuin nämä, tämän kahden toiminnon perustaminen, että saadaan se sitten pyörimään. No investoinnit ovat sitten toinen tarina. Kiitos. Thank you, Mr. Murray. Kiitoksia, edustaja Marinesku. Aikataulu on seuraava muutosyritysten jättämisen takaraja on 12. päivä huhtikuuta. Niitä sitten käsitellään tässä valiokunnassa 3. toukokuuta ja äänestys 4. päivä toukokuuta tässä meidän valiokunnassamme. Ja toivon mukaan saadaan sitten tämä täysistuntoon kesäkuussa. 12. huhtikuuta mennessä sitten, jos haluatte jotain muutoksia esittää. Kiitos herra Marinesku tästä hyvinkin yksityiskohtaisesta johdatuksesta. Nyt kuten aamulla sovittiin, edustaja Rannerin mietintö tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisista. Kiitos siitä, että suostuitte siirtämään tätä, aikaistamaan tätä niin, että ensi ilta, iltapäivällä Espanjan puheenjohtajakauden edesottamuksille jää enemmän aikaa. Olkaa hyvä. Öö. Ich darf... Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tässä yhteydessä haluaisin palata siihen keskusteluun, jota työasiakirjasta on käyty. Tänään on mietintöluonnos, jossa olen yrittänyt ö, ottaa esille tärkeimmät sosiaalisten rikkomusten ongelmat tässä on kyse myös sitten seuraamuksista, jotka on pelkästään paitsi sakot ja myös erilaiset seuraamusluokat. Mm, tässä on kyse sellaisesta ongelmasta, joka on erittäin merkittävä, koska tämä vaikuttaa kansainvälisesti rajat ylittäen siis. On moniakin aloja meidän talouksissamme, jotka tästä asiasta kärsivät. Um. Puheenjohtaja keskeyttää. Herra Marinesku, minä nyt koitan nähdä teidän päänne lävitse tuon seuraavan esittelijän, eikä onnistu oikein, koska te käytte siinä kahdenvälisiä keskusteluja. Eli taas pyydän, että ne, jotka käyvät täällä käytävä keskusteluja, menkään tuonne ulkopuolelle. No niin, Rova Ranner. Niin, minä kyllä tiedän, että edellinen äh, lausunto oli hyvin tärkeä, mutta minä olen sitä mieltä, että ei tämä minunkaan ihan kevyt ole, joten olen ihan vakuuttunut siitä, että jotkut kollegat haluaisivat kuunnella. Ihan lyhyesti tämä johdannoksi, koska me vasta olemme alkuvaiheissa tämmöinen toimiva seuraamusjärjestelmä voi perustua avoimille ja, ja, ja äh, toisiinsa verrattaville säännöille. Me haluamme tällaiset vähimmäis- ja enimmäisseuraamukset. Tässä yhteydessä, kun olen valmistellut tätä lausuntoa, olen käynyt hyvinkin paljon äh, keskusteluja yrittäjien ja työn tekijöiden edustajien kanssa ja myös joidenkin jäsenvaltioiden edustajien kanssa. Ja tässä on juristina minulle tullut selväksi tämmöinen hyvin mielenkiintoinen ja, ja selkeä asia, että seuraamukset eri, jär, jäsen, eri jäsenmaissa ovat perustuneet historiallisille perinteisille ää, ää, taustoille. Ja sen takia ne ovat aivan erilaiset. Puheenjohtaja keskeyttää molemmat, herra Jännesku ja Rova Alessandro. Minä tiedän, että tässä on hyvin tärkeät keskustelut, mutta ei ole oikein kiva nyt sitten esittelijä kohtaan käydä sitä hänen nenänsä alla. Niin, toivottavasti keskustelu on yhtä, tuo tulee sitten olemaan myös yhtä mielenkiintoista ja, ja, ja, ja, ja kiihkeätä tämän eh, luonnokseni osalta. Niin siis, kun olen osallistunut tällaisten eh, eh, toimijoiden kanssa keskustellut, niin huomaa, että nyt on toimenpiteiden aika. Kuitenkin tietysti toissijaisuusperiaatetta kunnioittain. Kuitenkin tieturvallisuus, liikenneturvallisuus, kilpailukyvyt ja yritysten ja myös työntekijöiden oikeuksien kannalta on nyt hyvin tärkeää, että saamme aikaan parempaa, ainakin, ainakin parempaa valvontaa, jos näin saa sanoa. Eli yksittäisiltä jäsenvaltioilta ei tietenkään voi vaatia sitä, että niiden erilaiset järjestelmät muutetaan täysin. Ja senpä takia tässä alkuvaiheessa on hyvin tärkeää, että valvonta toimii ja jonkun näköinen seuraamusjärjestelmä jäsenvaltion välillä olisi selvillä ainakin. Ja senpä takia ehdotan, että perustetaan tällainen eurooppalainen virasto, joka koordinoisi näitä tietoja jos jäsenvaltiossa ei tiedetä, mitä seuraamuksia toisessa jäsenvaltiossa on varattu, ja kun ajatellaan, että tässä ei ole kyse pelkästään kahden jäsenvaltion välisestä liikenteestä, vaan useiden jäsenvaltioiden välisestä liikenteestä, niin silloin on hyvin tärkeää, että yrittäjällä on tieto siitä, mitä lepo- ja ajo, ajo, ajoista, ajo- ja lepoajoista eri maissa on säädetty. Emmekä saa sitten myöskään unohtaa sitä, että komissio on asiassa edistynyt ja on, on, on erilaisia direktiivejä annettu, joita ei kaikissa maissa täytäntöön panna, ja toissijaisuuden perusteella niitä ehkä käsitellään eri tavalla eri maissa. Ja senpä takia ehdotan, että olisi mahdollista keskustella aiheesta. Artikla 23.2 Lissabonin sopimuksessa antaisi mahdollisuuden ö, ö, säädellä tätä alaa tiukemmin, kos, jos ö, tämä osoittautuu tarpeelliseksi. Minä olen tämän mahdollisuudet mahdollisuuden ottanut esille myös keskustelussa varjoje, varjoesittelijöiden kanssa. Ja siinä vaiheessa, kun mietintöluonnos on, on valmis, niin, niin sinne voisin jotain tällaista konkreettista vielä kirjoittaa. Minä olen varjoesittelijöiden kanssa vasta aloittanut keskustelut äh, ikään kuin faktojen keräämiseksi ja, ja, ja näiden keskustelujen pitää vielä jatkua syvällisemmin, jotta saisin kollegoiden eh, kannat selväksi koska kunnioitan niitä. Ja me emme saa nyt joutua siihen, että on erilaiset kannat eikä löydy sitten niiden yhdistävää tekijää. Jos tässä valiokunnassa saamme aikaan yksimielisyyden, niin sitten toivon, että tämä asia voi mennä sen, sen pohjalta eteenpäin. Kiitos. Thank you very much for... Kiitos tästä. Uh, siitä. I'm sorry. Eh, het Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää, koska tämä on monimutkainen asiakirja. Meidän pitää tehdä yhdessä työtä, jotta löydämme kompromissin. Tellen hoe verschillend de aanpak is van de lidstaten niin tässä pitää katsoa, kuinka tärkeää on tällainen jäsenvaltioissa. Een paar elementen die ik wil uh, meegeven namens onze fractie. Niin, meidän ryhmässämme tästä asiasta on keskusteltu ja voin kertoa sen, että tämä keskeinen viesti on meille hyväksyttävä. Me jonkunnäköistä harmonisointia tarvitaan seuraamisten osalta ja eh, esittelijä myös kertoi, että Lissabonin sopimus antaa mahdollisuuden komissiollekin eh, tätä asiaa viedä eteenpäin. Meidän täytyy katsoa vähän näitä suuntaviivoja, jos niistä saataisiin sitovampia. Eli pyyntö komis- äh, valiokunnalle tai komissiolle itse asiassa saisi komissiolta jotain tarkempia, yksityiskohtaisempia, konkreettisempia ehdotuksia, koska varmasti tulee olemaan tarpeen saada jonkunnäköinen yleiskuva komissiosta, koska valvontadirektiivistä on jo jotain suunniteilla, jotain tiettyjä prosenttilukuja, kuinka paljon ajoneuvoista ja äh, suoritetusta matkoista pitää valvoa. Ja itse asiassa saattaisi olla hyvä ajatus viedä tällaista asiaa eteenpäin, mutta luulen, että sitä pitää vielä hieman tutkia. Keskustelua pitää käydä myös siitä, mikä hyöty tällaisesta viraston perustamisesta olisi mm, olisiko tieliikennevirasto, mitkä sen tehtävät olisivat, mitä lisäarvoa se toisi tähän koko kuvioon. Koska tässä yhteydessä voimme todeta, että tässä komissiossa ei kukaan ole tuntunut vaativan tällaisia ajatuksia, jotka nyt esittelijä tuo ed- esille näistä vähimmäisnormeista, esimerkiksi vähimmäisvaatimuksista. Öö, vähimmäisvaatimukset öö, esimerkiksi valvontaviranomaisille – tilastojakaan ei ole enää kovin, tai ei ole vielä kovin paljon käytettävissä. Ja senpä takia keskustelu tällaisesta viraston perustamisesta on varmasti vielä aiheellista. Ja nyt sitten kuljettajien, kuljettajien tiedottaminen eri maissa varmasti on hyvin eri tasolla. Lainsäädäntöä varmasti eri maissa on tieliikenteen ajo- ja lepoajoista – ja on varmasti erilaisia täytäntöönpanotapoja ja senpä takia tässä yhteydessä ehkä voitaisiin käyttää nykyaikaista tekniikkaa paremmin hyväksi. Esimerkiksi GPS-järjestelmä, jota voitaisiin käyttää siihen, että rajat ylittäessä GPS-laite osoittaa tai ilmoittaa kussakin maassa voimassa olevat säännöt. Eipä tästä sen kummempaa. Katsotaan, mitä tarkistuksia asiaan tulee, jotta saataisiin ehkä hieman enemmän konkretiaa tähän sanamuotoon. Kiitos. Mrs. Meissner. Meissner. Dank, Herr Präsident. Das war jetzt nicht geplant, dass hier... Ki- kiitoksia. Tämä oli tämmöinen ihme kilinä korvissani. Niin, meidän varjoesittelijämme ei ole päässyt paikalle. Me ollaan tehnyt jo aiemminkin tehneet yhteistyötä, esittelijä Raneri kiittää, siis ihan lyhyesti vain me olemme, mä, omalta osaltani ryhmäni puolesta voin todeta, että meillä on täällä koko joukko asioita, ajatuksia, jotka ovat sitten joko mukana tai eivät. Täytyy vielä katsoa sitten se lopuksi sitten, mitä tulee maantieteen liikenteen sosiaalisääntöjen esimerkiksi kuorma-autoilijan lepoajat ja ajoajat, jonkinlainen sellainen suunnitelma, sopiiko se sitten siihen infrastruktuuriin, johon, johon sitä sovelletaan, onko näitä, näitä lepopaikkoja tarpeeksi esimerkiksi ja näin poispäin. Ja mitä sitten tulee näihin asiakka- maantieliikenteen palveluksessa olevan, olevien edellytykset esimerkiksi tieliikenteen turvallisuuden kannalta punnita ja katsoa, voidaanko jonkinlaisia yhtenäväisiä säädöksiä siitä saada. On jännittävä katsoa sitten, miten tämä keskustelu e-, etenee siinä varmaan sitten meidän oma esittelemmekin pääsee sitten tähän keskusteluun mukaan ja ainakin voi sitten ottaa kahdenvälisen yhteyden esittelijämme. Kiitoksia, Gross. No, I'll... Mr. Grosch. Äh, ähm, vielen Dank. Ich wollte... Äh, Kiitos niin haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä. Haluan muistuttaa lyhyesti, että tämä valiokunnassa on meille tuttu aihe. Ja niin kuin esittelijä sanoi, tämä on hyvin tärkeäkin aihe. Ja on hyvin tärkeää, että me pääsemme yksimielisyyteen niistä asioista, joissa tällä hetkellä ei ole saatu edistystä aikaan. Kaksi tärkeää kohtaa minun mielestäni on edelleenkin avoimina. Ensinnäkin se, että meidän pitäisi päästä yksimielisyyteen siihen, mitä, äh, mitkä ovat äh, äh, rikkomuksia eri maissa, vakavia rikkomuksia eri maissa, ja ne pitäisi jotenkin yhdenmukaistaa. Ja sitten tämä valvonta ja seuraamukset pitäisi jollain tavalla myös käsitellä. Valvonnan tiheydestä pitäisi keskustella, koska tiedämme, että joissakin maissa vain kaksi prosenttia, tai tämä kahden prosentin valvontavelvollisuus ei täyty läheskään. Tietenkin tässä on toissijaisuusperiaate, jota kuitenkin käytetään aika vaarallisesti hyväksi valvonnasta luistamiseksi. E, tietenkin jäsenvaltiot voivat sitten itsenäisesti päättää, miten siihen lähestytään. Sitten seuraamusten osalta on erilaisia luokkia ja, ja, kategorioita ja varsinkin tämmöisellä raja-alueella, jossa minä asun, saattaa syntyä riitoja sellaisten seuraamusten välillä, jossa yhdessä maassa e, estetään ajaminen, toi, viereisessä maassa otetaan pois ajokorttia ja kolmannessa maassa tätä ajokorttia ei edes olisi annettu tai, tai ajolupa ei olisi annettu, joten tässä nyt tarvitsemme rohkeaa lähestymistapaa, yhteistä lähestymistapaa, joka on eurooppalainen ja joka, jossa kuitenkin otetaan nämä eri toimivaltuudet huomioon. Tietenkin yksimielisyys tarvitaan. Tämä on tal- talouselämälle, yrityksille tärkeää. Tämä helpottaa aktiivisten ja passiivisten tienkäyttäjien turvallisuuden parantamista ja kuitenkin toissijaisuusperiaatteen ei saisi tulla, äh, antaa, äh, antaa tulla esille niin tärkeänä kuin mitä se tänä päivänä tulee. Äh, Bradburn. Chairman, um... yes. Kiitoksia puheenjohtaja joudutaan palaamaan tässä tähän, kuten Rannekin totesi, ensimmäiseen keskustelun aiheesta. Tuolloin tulin sanoneeksi, että, että, että tämä idea oli hyvä sinänsä, mutta tämän tyyppinen laina, lainsäädäntö on hankalaa, koska se, nämä pienet yksityiskohdat aiheuttavat ongelmia. Ei näitä voida tällä tavalla yhden koon ratkaisulla ratkaista Esimerkiksi Isossa-Britanniassa äh, äh, äh, rajat ylittävä rekkaliikenne on noin pari prosenttia kokonaisliikenteestä, mikä on aivan eri, eri suuruusluokkaa kuin man, muualla Manner-Euroopassa on asianlaita. Kuten herra Gross äsken huomautti, hänen maansa alueella liikenne on hyvinkin viltaista ja Lichtenberger viittasi Itävallan ongelmiin. Ymmärrän tietenkin nämä nämäkin, nämäkin ajatukset. Eh, mutta kuten sanottu, minusta tässä eh, tämän eh, avainsanan pitäisi olla subsidiariteetti. Olette varmaan helpottunut, kun, kun tiedätte, että kun, kun kerron, että en aio tätä rivin riviltä käydä läpi kuitenkaan muutama seikka kumminkin. Tässä vaiheessa haluan rajautua vain muutamiin avain aloihin. Täällä tarvitaan keskustelua Helga Fraun mielestä tästä Rannerin liikennevirastosta, jota tässä perään kuulutettiin edellisessä parlamentissa, sitäkin edellisessä keskusteltiin jatkuvasti, tarvitaanko tällaista maantieliikennevirastoa vaiko ei. Ja vastaus on ollut aina johdonmukaisesti ei, ja siltä osin en ole kantani muuttanut. Ja tarvitaanko tällainen maantieliikennevirasto vaiko eikö tarvita? Ajatellaan, kuinka paljon äh, muita virastoja kiireessä perustettiin tässä vuosisadan alkuvuosina. Ja katsokaa, katsotaan, katsokaapa millaisessa soron tilassa monet näistä virastoista tällä hetkellä, tällä hetkellä ovat. Se on minusta rahan haaskausta, jos siis tällainen virasto perustettaisiin. Siihen en voi suostua siis. Toinen seikka, jota haluaisin en, öö, vastusta on rikoslainsäädännön lähentäminen. Edellisessä parlamentissa istui sisä- ja, sisä- ja oikeusasioiden valiokunnassa, jossa puhuttiinkin, puhuttiin paljon tätä tästä rikoslainsäädännöstä ja torjuttiin sen harmonisointihankkeita. Ja, ja tässä näkyy ajettavan samaa asiaa se, mitä minä äh, näissä harmonisointihankkeissa vastustan, on se, että eri, eri jäsenmaissa on historiallisesti erilainen oikeudellinen järjestelmä minun ja teidän esimerkiksi puheenjohtaja, puhumattakaan muista täällä läsnä olevista jäsenmaista ja niiden äh, lainsäädännöstä. Jos rikoslainsäädäntöä yritetään tällä, tällä äh, sektorilla harmonisoidaan paitsi täysin ajahukkaa myöskin väärin. Sitten esimerkiksi vaikkapa ajatellaan tieliikennerikkomuksia tietyissä jäsenmaissa, ei ole mitään vetomusprosessia, e, kun on syylliseksi tuomittu, siitä ei, ei voi vedota. Se nyt ei minusta ainakaan istu ollenkaan tasapuolisen ja tasapuolisen oikeuden käyttöön ja sen periaatteisiin. Eh, minä en voi nähdä rikoslain tällä, tämän tyyppisellä sektorilla toimivan ollenkaan. Ja tässä nyt sitten tietenkin öö, öö, törmämme siihen perinteeseen, että joissain maissa jotkin tieliikennerikkomukset ovat vakavampia kuin toisissa. Tästähän on koko joukko esimerkkejä. En sen paremmin en voi hyväksyä herra Traun Äh, esittämää tämän teknologian niin GPS-teknologian äh, äh, hyväksikäyttöä tieliikenteen valvomiseksi. Se on tätä tämmöistä isovelimeininkiä, sitä en voi hyväksyä. Mutta en halua kuitenkaan tällaisen kielteisessä sävyssä lopettaa kommentti puheenvuoroni, vaan pikemminkin päinvastoin, että muut, monet muut edustaja Rannerin ehdotukset mietinnössään ovat ovat hyviä. Kohdassa 20 hän puhuu tästä infrastruktuurista, jossa, jotka, jossa autonkuljettajia autet, autettaisiin. Eli me olemme tällaisia kuorma-auto- ja rekkaliikenteen parkkipaikkoja riittävästi. Sitä kannatan, mutta kun hän viittaa turvallisuusaspekteihin tässä yhteydessä, sen sijaan, että puhuttaisiin turvallisuusnäkökohdista, puhuttaisiin siis ei turvallisuudesta noin ulkopuolisen uhan kannalta, tai pikemminkin ulkopuolisen uhan kannalta, <clears throat> vaan toisinpäin. Siis että ei, eivät kuljettajathan eivät syyllisty mihinkään rikoksiin, vaan pikemminkin päinvastoin suurissa tällaisissa rekkapuistoissa ja satama-alueilla ja myöskin sisä, sisämaassa näistä äh, kaupallisen liikenteen turvallisuudesta noin rikollisuuden kannalta on tullut erittäin tärkeä tekijä. Kiitoksia. Se on tietysti, tämä on ongelma tässä esimerkiksi tämän ranskan ja monenkin muun kielen safety ja security-sanan epäselvy, epäselvät sisällöt. Herra Kramer. Niin Rova Lichtenberg meni nyt toiseen valiokuntaan eikä voi istua täällä, mutta hänen nimissään haluaisin kiittää esittelijä yhteistyöstä ja ottaisin kolme asiaa esille. Tämä tieliikennevirasto ei oikein innosta, miksi sellaista tarvittaisiin kyllähän teillä voi ajaa ja on olemassa teknisiä mahdollisuuksia käyttää, jotka osittain, joita osittain katsotaan myös kriittisellä silmällä, mutta tämmöinen tieliikennevirasto ei kyllä meitä innosta ollenkaan. Mutta me tarvitsemme lainsäädäntöä piirtureista. Ne pitäisi, niiden pitäisi olla yhteensopivia kaikissa maissa ja sitä, että niitä voidaan nopeammin ladata me olimme Sveitsissä rajalla ja, ja kuorma-auto, jota, jota tormistettiin, tai rekka, jota tormist, äh, valvottiin, tarkistettiin, ja sitten haluttiin piirturia, ajopiirturia tarkistaa, ja sen lataaminen kesti ihan kamalan kauan. Ja itse asiassa kuljettajat eivät yhtään vastusta näitä tarkastuksia, mutta jotkut sanoivat, että äh, kuljettajat soittavat omalla, olla, omalla kännykällä ja pyytävät äh, tarkistuksia, koska äh, äh joskus mm, yrittäjä pakottaa heidät ylittämään sallitut ajoajat, ja sehän saattaa johtaa vaarantumiseen liikenteessä, ja senpä takia kuljettajat joskus tosiaan haluavat tulla tarkistetuksi, jotta pystyisivät perustelemaan pomojaan kohtaan nämä ylitetyt ajoajat. Täällä tuli esille valtion tuista, kysymys ja se, miten nämä taukoalueet rakennetaan, kuka ne sitten maksaa vai pitääkö, kuka ne maksaa, onko se sama, joka teitä ylläpitää, niin ylläpitää myös näitä taukoalueita, koska tällä alueella on suuret summat li, li, kyseessä. Ja sen takia investointien osalta pitää tosiaan kysyä, mikä lisäarvo tästä tulee. Periaat, periaatteessa olemme siis samoilla linjoilla kuin esittelijä tätä yhtä kohtaa lukuun ottamatta, minkä sanoin. Thank you, Mr. Kiitoksia. Herra Ertug. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte als Schattenberichterstatter... Kiitoksia. Äh, minä haluaisin kiittää ryhmäni puolesta esittelijää tähän sitä työstä. Tässä on hyvin kerännyt nämä faktat yhteen mielestäni me nämä, nämä perustat, perusteet, mi, miksi tämä tilanne mukaan nyt on, tämä johtuu nimenomaan siitä epäsel, epäselvien asennuk, nykyisen asetuksen epäselvistä muotoiluista ja määräyksistä. Sen vuoksi meidän pitää täällä Euroopassa pyritä jonkinlainen oikeusvarmuus aikaan saamaan. Minä haluan muutaman seikan tästä nostaa. Minä kannatan niitä useimmista niistä ja kolme, kolme tällaista avainkysymyksen nostaa esille, jossa meillä on erimielisyyttä, eli näiden, näiden seuraamusten ja sakkojen määrän ja enemmismäärien määräämisen. Ja kuten äsken kollega Ranneker tässä voidaan käyttää koko asetuksen mittaan 83.2 artiklaa Lissabonin sopimuksesta oikeusperustana. Se on ihan oikein. Nyt keskustelua kaipaa vielä kuitenkin se tämän, näin, tämän mahdollisen viraston perustamishanke. Tämä periaate tai tavoite, äh, Rannerin sanoin, ovat tietysti ihan kohdallaan, mutta meidän pitää sitten miettiä, että, että toteutuvatko nämä tavoitteet tämän viraston perustamisen kautta välttämättä kauhean hyvin. Samoin on sitten verottu tällaisen perusteellisempien valvontaelinten koulutuksen järjestäminen ja sen toteuttaminen, se tietysti kannattaa toteuttaa. Ja täytyisi sitten laatia tällainen äh, monikielinen äh, esite aiheesta, se on ihan hyvä idea sekin, mutta haluaisin samaan syssyyn painottaa sitä, että, että meillä on jo nykyisiä instrumentteja, joissa on sama, samankaltaisia instrumentteja siis tarjolla. Meillä on Esimerkiksi 203-59 äh, äh, äh, direktiivissä on, on näistä määrätty, esimerkiksi, esimerkiksi näistä taukoajoista ja muista minusta kaiken kaikkiaan punaisena lankana tässä olisi saada selkeä oikeusvarmuus sitovat määräykset kautta Euroopan. Sitä kannatan. Kiitoksia. Sitten varapuheenjohtaja Nike. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti Haluan onnitella esittelijää työstä, tehdystä työstä. Minulla on vain yksi kysymys ja ehkä, ehkä yksi kommentti. Kysymys kuuluu. Difficulté. Eikö tässä ole vähän vaikeata ryhtyä työstämään tätä päätöslauselmaa, kun, kun me puhumme näistä direktiivistä 2005, joka ei ole vielä toteutettu jäsenvaltiossa, jos me ajattelemme Lissabonin sopimusta, joka tulee muuttamaan tätä tilannetta. Kyllähän se auttaa vähän luomaan uusia järjestelyjä. Synnyttääkö tämä nyt vähän sekaannusta näissä kansallisissa palvelupisteissä, jos ajattelemme sitten tämmöistä yhtä yhteistä palvelupistettä? Eli tämä päätöslauseman työstäminen on sitä, että kaikki elementit eivät ole ihan vakaita tekijöitä. Se voi vaikeuttaa työ, tekstin työstämistä. Toinen asia oli pikemminkin kommentti. Yksi mietintö voi pitää sisällään yhden toisen tai useita tai useita isoja mietintöjä. Vaikeus tässä mietinnössä piilee siinä, että jos puhumme virastosta, erityisvirastosta suuresta, maantieliikennevirastosta, siihen kytkeytyy toinen ongelma, kun me ajattelemme rikkomusten seuraamusten toteutumisesta rajan ylittävissä toimenpiteissä. Eli miten me voimme rajan ylitse harjoittaa tätä valvontaa. Meidän pitää ottaa myös sosiaalilainsäädäntö yhteen. Meidän pitää ajatella nämä rikkomuksen seuraamistoimenpiteet rajat ylittävissä tilanteissa. Eli tämä taas sitten synnyttää lisätyötä koko ajan jatkossa. Meidän täytyy ajatella myös, mikä on keskeistä tässä. Tämä voi synnyttää semmoisia ajatusrakennelmia, jotka ovat tämän aja, tästä mietinnöstä vielä pitemmälle. Kiitos paljon. Thank you, Mr. Kiitoksia. Sitten edustaja Janetski. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. E, właśnie wracam. Kiitos puheenjohtaja. Minä tulen juuri kokouksesta, jossa äänestettiin 370 tarkistuksesta. Äänestimme 370 kertaa. 20 erilaisesta eurooppalaisesta virastosta. Ja nyt kun täällä vielä ehdotetaan uuden viraston perustamista, niin täytyy kyllä sanoa, että tuli mieleen, että hieman saattaa olla ongelmia tämän kanssa, että veronmaksajat ja, ja äänestäjät eivät ehkä kovin innoissaan tämmöistä vastaanottaisi, jos ehdotettaisiin siis taas uuden viraston perustamista. tämä nyt olisi aika lailla vettä myllyyn näille euroskeptikoille, jos taas virastoja ruvetaan ehdottamaan lisää. Haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta ja, ja oikein kunnostune, kun, hyvin kunnostuneesta työtaakasta ja haluaisin tukea tätä aikaisempaa ehdotusta siitä – Myślę, że to rzeczywiście to, co... Siitä siis, että Galileo GPS-järjestelmän e, e, edistämistä otettaisiin tässä yhteydessä keskusteluksi. Se oli nimittäin hyvin mielenkiintoinen ajatus varmasti myös tässä yhteydessä. Minä edustan yhtä uusista jäsenvaltiosta ja, ja siinä roolissa haluaisin ehdottaa, että tämmöisen e, järjestelmän rahoitus muutettaisiin. Minun maani on köyhä, joka maksaa enemmän EUn arkkuun kuin mitä se sieltä saa vastapainoksi, joka on aika outo yhtälö sinänsä. Very much for the... Kiitos. Sitten komissiosta, herra Pascarelli, toisen kerran, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. The Commission welcomes Mrs. Ran. Kiitos puheenjohtaja. Me pidämme hyvän arvoa Rannerin luonnosta ja aika pitkälti olimme samoilla linjoilla kuin mitä hän esittelee meille suuria erimielisyyksiä ole, paitsi tämä tieliikenneviraston perustaminen, johon ehkä palataan kohta. Tällä hetkellä, tai sanotaan, että ihan viime aikoihin saakka, oli selkeä raja siihen, mitä EU voisi unionina tehdä, kun puhutaan sen omien sääntöjen täytäntöönpanosta. Kun herra, kuten herra Bradburn sanoi, niin ei ollut mitään yhteisövastuuta siitä, miten seuraamuksia yhdenmukaistettaisiin, ainakin, ainakaan liikenteen alalla, tieliikenteen alalla. Nyt kuitenkin asia on edistynyt, komissio on tehnyt paljon töitä, jotta saataisiin jonkunnäköinen yhteinen tulkinta näistä säännöistä. Ja me olemme saaneet apua jäsenvaltioiden edustajien komitealta jonka kanssa olemme keskustelleet erilaisista säännöistä ja ohjeistuksista. Ei, ei asetuksen vaikeista kohdista, tai ehkä asetuksen vaikeista kohdista ja nyt sitten tällaiset ohjeistukset ja on jaettu internetin kautta hyvin laajaan käyttöön. Me olemme myös hyväksyneet päätöksen, päätöksen siitä, miten seuraamukset luokitellaan. Emme siis yhdenmukaistusta aja tässä takaan, vaan pyrimme luokittelemaan jäsenvaltioiden seuraamuksia, mitä rikkomuksia pidetään vakavina missäkin maissa ja mitkä seuraamukset tällaisista vakavista rikkomisista sitten on, jotka määritellään tässä asetuksessa, ja mitkä rikko, rikkeet, rikkomukset ovat vähemmän merkittäviä pienempiä rikkeitä. On totta, että Lissabonin sopimus antaa mahdollisuuden tien, tieliikennealan alalla myös seuraamusten yhteenmukaistamiseksi artiklan 23 perusteella, mutta jotta näin tapahtuisi, niin komission pitäisi olla aloitteellinen ja tehdä ehdotus. Ja sen sijaan, että muutettaisiin jo hyväksyttyjä sääntöjä tai sääntöjä, jotka hyväksyttiin vasta muutama vuosi sitten, kolme neljä vuotta sitten, niin meidän prioriteettimme sen sijaan on nyt sitten, että näitä olemassa olevia sääntöjä ryhdyttäisiin paremmin täytäntöönpanemaan jäsenvaltioiden tasolla. Me vaihdamme tietoa, keräämme tietoa paitsi näiden sosiaalilainsäädännön noudattamisessa ekstraterritoriaalisuuden periaatteen perusteella – ja on sellaisia jäsenvaltioita, jotka voivat määrätä seuraamuksia sellaisista rikkomuksista, jotka on tehty toisen jäsenvaltioiden alueella, ja jotka voidaan todentaa tämän digitaalisen ajopiirturin avulla. Parlamenttihan on hyväksynyt niin kutsutun tiepaketin, tieliikennepaketin, jossa pyydettiin perustamaan kansallisia rekistereitä tai keräämään kansallisista rekistereistä tietoa kuljettajista ja jotenkin tällaista tiedonvaihtoa, yhteensopivuutta tällaisten rekistereiden välille koitetaan saada aikaiseksi. Ja tämä kaikki pitää nähdä tieliikennepolitiikan laajemmassa ö, yhteydessä, jolla pyritään paras, parantamaan tieturvallisuutta ja myös ajajien turvallisuutta. Ja tavaroiden turvallista perille pääsemistä. Meillä on näistä turvallisista parkkipaikoista tiettyjä edellytyksiä silloin, kun taukopaikkoja rakennetaan tai, tai niitä ylläpidetään, niin varmistetaan, että taukopaikat rakennetaan niin, että ne, jotka työkseen kuljettavat raskaita ajoneuvoja, voivat levätä turvallisilla taukopaikoilla, ja jossa olisi myös sitten perustarpeet, jossa saataisiin perustarpeet tyydytettyä, ja jotka lepoajat sitten myös vaikuttavat laajemmin tieturvallisuuteen. Nyt sitten tämä virasto. Sen suhteen komissiolla, komission kanta on tiedossa. Kun nyt institutionaalista keskustelua käydään neuvoston, parlamentin ja komission kesken tai välillä siitä, mikä on virastojen rooli eurooppalaisessa arkkitehtuurissa, niin niin kauan uusien virastojen perustaminen on täysin jäissä. Ei sen takia, että tilanne nyt olisi täysin kaoottinen, kuten herra Bradburn näyttää ajattelin, vaan minä itse olen sitä mieltä, että nämä virastot, jotka jotka meidän pääosastomme alaisuudessa ovat, ovat, toimivat eri, erittäin hyvin. Rova Hannerille vielä. Hän haluaisi nähdä parlamentin roolia parannettavan, jos komissio päätyy siihen, että valvonta tiheyttä pitää nostaa. Asetuksessahan nykyisellään sanotaan, että valvontaa yrityksessä – ja tien varsilla sen pitää edustaa tietty, tiettyä prosenttia kuljettajan päivätyöstä ja tämä, tätä nyt voidaan nostaa neljänkin prosenttiin saakka, joka itse asiassa tarkoittaa valtavaa määrää valvontaa, koska se tarkoittaa satoja tuhansia, ellei jopa miljoonia val- tarkistuksia Euroopan teillä. Ja jos yli 90 prosenttia. Ja sitten kun, siinä vaiheessa, kun yli 90 prosenttia kuljetuskalustosta omaa digitaalisen ajopiirturin. Ja <clears throat> tämä määrän tulee tarkistettavaksi ja jos siihen ei ole päästy, niin sitten valvontaa nostetaan 3-4 prosenttia. Tämä päätös on tehty komitologian menettelyssä ja se menee sitten parlamentin läpi normaali menettelyssä, tarkistelumenettelyssä. Ja pidän huolen siitä, että parlamentille annetaan tietoa siinä vaiheessa, jos tämmöisestä päätös tehdään. Kiitos. Just to remind you, of course, we're not allowed to call it comitology. Muistuttaisin komission edustajat, että se ei ole enää komitologia nimeltään tämä menettely. No niin, edustaja Ranner. Niin, kiitos kovasti ihan lyhyesti. Kiitoksia kaikista arvokkaista kommenteistanne. Me, me tästä tavoitteesta ei ole mitään erimielisyyttä. Me haluamme tietysti parata, parantaa liikenneturvallisuutta, myöskin työntekijöiden turvaa parantaa ja suojella ja taata liikenteen sujuvuus. Me emme haluamme tietysti eh, eurooppalaiseen eh, maantieliikenteisen infrastruktuurin, joka tarjoaa riittävän turvan ja turvallisuuden. Siitä olemme yksi yksimielisiä. Eh, monissa maissa infrastruktuuri on täysin riittävä, toisissa pikemminkin aivan päinvastoin. Eli ongelmia on. Sitten on tietysti tässä ongelmana sitten tämä sekä liikenneturvallisuus että normaali turvallisuus. Mitä, mitä, mitä se tulee tähän äh, virastoon, ei pelkästään uuden viraston perustaminen mitään ongelmia ratkaisu on selvää. Meidän täytyy kuitenkin sopia järjestelystä, jolla jäsenmaat voivat sitten saada toinen toisiltaan tietoja neuvotteluiden. Ei tässä ei mitään tarkoitustakaan näitä esimerkiksi seuraamusjärjestelmiä yhdenmukaista. Toisissa maissa nämä sakkoja ja seuraamusjärjestelyt toimivat oikein hyvin ilman mitään muutoksia. Virasto olisi sitten vain tässä tällainen yhteistyöelin, joka sitten voisi saattaa osapuolet yhteistyöhön. Minusta on ylipäätänsä tärkeää saada lisää tiedotusta ja valistusta tältä, tällä alalla liikenteeseen. Ja, ja pitäisi, ne kaikki, jotka ovat äh, äh, äh, mukana näissä toiminnoissa, heille olisi sen selkeä käsitys toinen toistensa toimista noin avoimella tavalla. Sitten myöskin ne henkilöt, jotka eh, meillä henkilöt ovat eh, liikkeellä meillä Euroopan unionissa, ovat lähtöisin kolmansista maista. Ja heillä ei välttämättä tällaista, eh, heillä mitään tietoa meidän järjestelmästämme. Ja tämä, silloin pitäisi saada myöskin sitten näille kuljettajille infoa, kun he Euroopan unionin alueelle tulevat, esimerkiksi idästä, jotka joutuvat hanka- ajamaan koko Euroopan unionin halki. Että, että syystä tietenkin oma velvollisuus ja vastuunsa tämän, tämän, nämä tällaiset yksiköt sitten, jotka, jotka tätä tietoa antaisivat, ovat velvolliset sitten tätä tietoa mahdollisimman yksinkertaisella tavalla heille välittämään. Sen vuoksi voidaan minusta perustelusti edellyttää tällaista esitettä ja jonkinlaista infopakettia mikä mielestäni selkeästi parantaisi liikenneturvallisuutta Euroopassa. Tässä on koko joukko parannusehdotuksia luvassa näköjään, ja tästä on hyvä lähteä sitten tätä asiaa edes e-, eteenpäin viemään. Kiitoksia edustaja Raner. Jäsenille tiedoksi muutosetyksiin jättämisen takaraja on 6. päivä huhtikuuta. Äänestämme 20. 28. 7.8. huhtikuuta pidettävässä kokouksessa ja pyrimme saamaan tämän jo toukokuun täysistuntoon. Eli 6. päivä huhtikuuta viimeksi sit, viimeistään nämä muutoksesitykset. Näin sitten olemme saaneet aamupäivän istunnon päätökseen. Tapamme uudestaan kello 15.00 tasan. Espanjan puheenjohtajavaltion edustaja on silloin täällä kuultavana. Kiitos.